Guten Morgen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Guten Morgen. Hyvää huomenta. Käynnistämme kokouksen. Toivotan teidät tervetulleeksi talousarvion kokoukseen. Meillä on täysi esityslista. Esitystä on saatavillanne. Minulla ei ole mitään muutosehdotuksia tiedossa, joten se voidaan hyväksyä näin. Kohdassa kaksi haluaisin sanoa, että käytössä olevat kielet voit, ovat nähtävissä konttiedotteesta ennen kuin tavallista tämä. Kokous on nähtävissä internetissä kautta maailman. Nyt tulemme kohtaan kolme, joka on äänestykset. Äänestämme lausunnosta, jonka on tehnyt kollega Valli. Haluaako laatia puheenvuoron? Haluatteko puheenvuoron? Ei, hän ei halua käyttää puheenvuoroa. Ja tulemme äänestykseen. Haluaisin pyytää, että käyttäisitte äänestyskortteja. Näin näyttää olevankin, että te käytätte niitä. Nyt tulemme tarkistukseen yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä mielelläni tarkistaisin. Tarkistus numero kolme tarkistetaan. Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist... Äänestys on päättynyt. Se on yhden äänen enemmistöllä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää samalla enemmistöllä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lausunto kokonaisuudessaan koneäänestyksellä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt äänin 23.0, hyväksytty kaksi tyhjää, onnittelut kollega Vallille. Nyt lausunto EUn nuorisostrategiasta. Valmistelijana oli kollegamme Vaughan. Haluaako valmistelija käyttää puheenvuoron? Ei halua. Tulemme äänestykseen. Tarkastus 1 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkastus 2 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkastus 3 on vedetty pois. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puoli, puol- suullisella tarkistuksella, onko kommentteja tätä vastaan, tätä suullista tarkistusta vastaan, ei näitä olevan, joten kokonaisuudessaan tästä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tartus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja nimenhuuto äänestys koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 21.2 äänin hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Seuraavaksi äänestys lausunnosta, jonka on laatunut kollega Pitera, joka on Krim-päätöslauselmaa koskeva. Haluaako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 Tämä ei ollut aivan selvää. Äänestys päättyy. 21, neljä äänin hyväksytty. Pahoittelen, en nähnyt kunnolla. Tarkistus 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta äh, kahdessa osassa ensimmäinen kolme, kolmessa osassa puol, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 siitä ei äänestetä. 19 raukeaa. 20 raukeaa, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin aukevat 25-26 puolesta Kaksikymmentäkuusi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 vastaan tyhjää hyvä. 36 tarkistetaan. Se ei ollut aivan selvä. E Kansapuolen ryhmässä yksi ääni liikaa. Das ist angenommen. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Samalla nimistöllä hyväksytty. 37 tarkistetaan. Tarkistetaan 37. The check is Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää Minusta se oli hyväksytty, mutta tarkistamme. Tarkistus 40. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyvä. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistus 41. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Se varmastikin oli hylätty, mutta tarkistamme tämän toisen osan vielä. Tarkistus 42, toinen osa. Äänestys päättyy. Se on hylätty tasaäänin. Tässä 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 raukeaa 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten äänestys lausunnossa kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta yksi vastaan onnittelut valmistelijalle. Näin äänestykset on saatu päätökseen. Tulemme nyt kohtaan kuusi. Kysymys on erityiskertomuksesta 21 kautta 2015. Tämä on EUn kehitysyhteistyötoimia koskevaan tulosperusteiseen lähestymistapaan liittyvien riskien arviointi. Onnittelen, toivotamme tervetulleeksi tilintarkastumistamme jäsenen eh, Pinkstenin. Esittelijämme on Bart Stas. Ja jos täältä haluaa kollegoja poistua, pyydän tekemään sen mahdollisimman vähäisellä melulla. Meidän pitäisi jatkaa nopeasti, koska meillä on tiukka aikataulu. Ich möchte drum bitten. Haluaisin pyytää, että olisitte mahdollisimman rauhallisia poistuessanne huoneesta. Tässä ei ole mitään järkeä esittää mitään vetomuksia, kukaan niitä kuuntele. Dank. Niin, kiitoksia. Äh, herra Pinksten, olkaa hyvä. Sehr vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvoni jäsenet, mikäli sallitte, niin haluaisin hieman enemmän aikaa aususpuheenvuoroni varten kuin yleensä, koska kyse on aivan erityislaatuisista erityiskertomuksista. Talous, talouden, taloudellisuus, tehokkuus, raha, rahalle vasten, että ne ovat erittäin tärkeitä asioita tässä kertomuksessa. Ja tämä varmaan kiinnostaa jäseniä, koska hyvinkään paljon tästä keskustelu ei välttämättä synny, koska tämä on hyvin tekninen luonteeltaan tämä erityiskertomus. Tämä on teidän suureksi hyödyksi, mutta toivoisin, että voisin puhua tästä hieman pidempään kuin yleensä. Tietystikin puheenjohtaja voi keskeyttää minut on halutessaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että saan nyt tilaisuuden sanoa muutaman sanasen tästä asiakirjasta. Kuten sanoin, kyse ei ole tavanomaisesta erityiskertomuksesta. Tintarkastumistoimen tavanomaiset kertomukset liittyvät siihen, kuinka paljon rahalle saadaan että taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan niissä yleensä. Nyt on hieman erityyppinen kertomus kyseessä. Uskon kuitenkin, että tämä saattaa olla sellainen asiakirja, josta voi olla hyvinkin paljon hyötyä tulevaisuudessa teille parlamentin jäseninä, mutta myöskin henkilöstöllänne. Tämä on pikemminkin tällainen tausta-asiakirja. Mistä nyt oikeastaan kyse? Puheenjohtaja tämän jo totesikin. Kyse on merkittävistä tai tärkeimmistä riskialueista, jotka liittyvät toiseen avainasiaan tulos perusteiseen lähestymistapaan. Tämä on tällainen uusi käsite. Ja kolmanneksi, kyse on EUn kehitysyhteistyötoimista. eikö nyt ollaan kehitysyhteistyöpuolella. Ja nyt tarkastellaan riskejä, kaikkein tärkeimpiä riskialueita meidän nähdäksemme, meidän asumme mukaisesti. Samalla otetaan huomioon uusi niin sanottu tulosperusteellistymistapa. And uh, I do not have to Minun ei varmaan tarvitse muistuttaa siitä, että tuloslähtöinen lähestymistapa on aivan erityisen tärkeä, koska joka ikinen vuosi EU antaa merkittävän määrän varoja kehitysyhteistyön valossa maailman köyhimmille maille. On erittäin tärkeää, että tulokset, joita saadaan näillä varoilla, ovat selkeästi osoitettavissa. Ne näkyvät. Uskon, että asia on asiakirja myöskin äärimmäisen asian kuuluva, relevantti, kun tämä on mennyt meneillään oleva keskustelu komission kanssa komission suorituskehyksestä ja täytäntöönpanosta, kun tarkastellaan EUn kehitysyhteistyön toimien tuloksia ja vaikuttavuutta. Mitä tässä kertomuksessa olemme sitten tehneet? Olemme määritelleet yhdeksän avainriskialuetta, jotka kaikki liittyvät tähän tuloslähtöiseen lähestymistapaan kehitysyhteistyöpolitiikassa. Hyppään nyt suoraan johtopäätöksiin. Mitä johtopäätöksiä sitten teemme? Ensimmäinen johtopäätös on se, että nämä riskialueet on aivan oikein määritelty. Ne on havaittu komission puolella aivan asianmukaisesti, mutta saman aikaan on täysin selvää asiakirjankin perusteella, että paljon lisää toimia vielä tarvitaan, jotta voidaan parantaa eu kehitysyhteistyöpolitiikan tuloksia ja meillä on jotakin suosituksiakin. Joten aloittaisin nyt tilintarkastuksesta, tilintarkastuksen liittyvistä kysymyksistä. Kysymys on hyvin yksinkertaisesta kirjasta. Kysymys kuuluu, puuttuuko komissio riittävällä määrin, riittävässä määrin riskialueisiin, jotka liittyvät EUn kehitysyhteistyöpolitiikan toimiin. Nyt palaisin vielä näin yhdeksään korkean riskin alueeseen, jotka me määrittelemme. Mikäli katsotte otsikoita, muotoilen asiat hieman eri tavalla kuin otsikoissa. Voidaanko puhua selkeämmin. Ensimmäinen määritelty riskialue liittyy epäjohdonmukaiseen käyttöön terminologiassa, kun puhutaan tuloksista. Monissa komission asiakirjoissa havaitaan, että Siinä on hyvinkin paljon epäjohdonmukaisuutta, kun on muotoiltu tavoitteita tai indikaattoreita. Laatikko 1 on sivulla 15 asiakirjassa, enkisessä asiakirjassa. Laatikko 1 on aivan selkeä ja palaiseva esimerkki Yleensä toimitaan niin, että on toimia tai toimenpiteitä, menoja yhtäältä, ja menojen pitäisi sitten johtaa tuloksiin. Ja kun käytetään tuloskäsitettä, tarkoitamme tuotosta, tulosta ja vaikutusta. Näiden kolmen kombinaatio on se, mitä tarkoitellaan tuloksilla. Ja laatikosta yksi voidaan havaita, että monessakin tapauksessa nämä kaikki käsitteet on sekoitettu toisiinsa. Niiden välillä ei ole tehty eroa. Esimerkiksi kun puhutaan tavoitteista, niin pitäisi olla smart-tyyppisiä tavoitteita. Tämä on tämä lyhenne. Eli ne ovat täsmällisiä, mitattavissa ja saavutettavissa olevia asian ajallisesti määrättyjä tavoitteita, smart-tavoitteita. Joskus käytän muitakin lyhenteitä. Esimerkiksi CREAM-kriteeri tai viimeisessä kappaleessa, kun indikaattorista puhutaan, mainitaan tämä kriteeri. SMART-indikaattorista puhutaan myöskin SMART-tavoitteiden lisäksi. Eli tässä tavoitteet ja indikaattorit sekoitetaan keskenään. Selkeitä määritelmiä tarvittaisiin. Toisessa kappaleessa viittaamme smarta OVI objektiivisiin mitattavissa oleviin verifioitaviin indikaattoreihin, ovi-indikaattoreihin. Hyvin paljon epäjohdonmukaisuutta olemme löytäneet terminologian puolelta siis. Mihin tämä sitten johtaa? Nämä epäjohdonmukaisuudet johtavat siihen, että syntyy väärinkäsityksiä ja hämmennystä. Ja tämä puolestaan on haitaksi moitteettomalle varojen hoidolle. Joten viesti ensimmäisen riskialueen suhteen on täysin selkeä. Nyt täytyy saada johdonmukaisuutta ja yksinkertaistamista aikaan puolen terminologian ja tämä oli puute. Näin tien tarkastuksessa havaitsimme. Tämä on ensimmäinen riskialue. Toinen riskialue liittyy siihen, että puuttuu linkki yhtäältä toimien tai toimenpiteiden ja toisaalta tulosten välillä. Tulokset ovat siis kombinaatio tuotos, tuotoksesta, tuloksista ja vaikutuksista. Tämä riskialue liittyy siihen, että ei ole luotu selkeitä loogisia yhteyksiä tuossa ketjussa toimien ja toimenpiteiden yhtäältä ja toisaalta vaikutusten välille. Voin antaa tästä yhden esimerkin. Budjettitukiohjelma Malawin ja Ruandan kohdalla ovat on sellainen, että sillä puhutaan kansallisesta köydenvähtämisestä ja alakohtaisesta politiikasta, mutta, mutta siellä ei todeta, miten pyritään myötävaikuttamaan näihin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. Joten tästä puuttuu yhteys näiden asioiden väliltä täysin. EUn kehitysapu, kuten tiedätte, on lukuissakin tapauksessa sellaista että toteutetaan yhdessä muiden avunantajien kanssa. Silloin, kuten tiedätte, on hyvinkin usein vaikea määritellä, mikä osa on EUn toimien tulosta ja mikä on sitten muiden avunantajien toimien tulosta. Aina kun tulokset ovat myönteisiä, kaikki haluavat saada muut vakuuttuneeksi siitä, että tulokset ovat heidän ansiotaan heidän varojensa käytön tulosta. Ja mikäli asiat menevät pieleen, sitten puolestaan syytetään muita avunantajia. Näin useinkin käy kentällä. Tämä toisesta riskialueista ja sitten kolmas riskialue. Tämä liittyy siihen, kuinka paljon on monimutkaisuutta syntynyt siksi, että on niin monenlaisia erilaisia toimia. On hyvä asia, ja komission ja parlamentin neuvoston poliittisessa päätöksentekovallassa on se, että tuki keskitetään jo tietylle, tietylle määrälle sektoreita. Komissio yhä enemmässä määrin pyrkii keskittämään apunsa yhä harvemmalle sektorille avun saaja maassa. Tämä nähdäkseni on, on hyvä asia. Samaan aikaan usein pitäisi ottaa huomioon niin sanotut horisontaaliset seikat. Nämä horisontaaliset seikat ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Mikäli yhtäältä keskitytään kolmeen sektoriin, sitten tämän lisäksi on pitkä luettelo horisontaalisia kysymyksiä. Silloin kuva loppujen lopuksi ei ole selkeä enää. Horisontaisilla asioilla tarkoitan esimerkiksi ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, demokratiaa, hyvää hallintoa, lasten oikeuksia, sitä, että vammaisista huolehditaan, ympäristön kestävyys, kriteereitä kunnioitetaan ja niin poispäin. Ja sama taistellaan hiviä vastaan. Te tunnette kaikki nämä horisontaiset kysymykset, joten yksi esimerkki tästä. Komission monivuotinen Kambodia koskeva ohjelma vuoteen 2020 mennessä keskittyy kolmeen avainsektorin. Parempi luonnonvaran hallinta, toinen koulutus ja kolmas asia hyvä hallintotapa. Tämä kuulostaa vielä toistaiseksi hyvältä, mutta näiden sektoreiden osalta indikatiivisessa ohjelmassa on myöskin monia horisontaisia seikkoja kyse, mukana. Ei tässä ole mitään vikaa, mutta tämä ei millään tavalla myötä vaikuttaa parempaan keskittymiseen sukupuolten tasa-arvo, naisten voimaanottaminen, ravitsemus, ympäristökysymykset ja tieto- ja viestintäteknologia. Luettelua voisi olla pitempikin. Tässä on tehty valintoja. Joskus on valintoja vaikeakin tehdä. Uskon, että komission tasolla pitäisi tehdä valintoja. Ne pitäisi esitellä parlamentille. Parlamentti voi keskustella niistä. Sitten loppujen lopuksi on kolme alaa, johon keskitytään esitin jotakin horisontaisia kysymyksiä, mutta mitä enemmän horisontaisia kysymyksiä on, jotka tosin ovat kyllä tärkeitä, sitä monimutkaisemmiksi koko järjestelmä muuttuu. Tämä on minun viestini. Uskon, että olemme selkeästi tämän muotoilleet myöskin kertomuksessamme. Mikäli olemme priorisoida tavoitteita EUn toimien kohdalla, silloin lisäkerros tai lisäkerrokset jotka muodostuvat horisontaalisista kysymyksistä, saattavat ikävällä tavalla haitata täytäntöönpanoa ja myöskin raportointia. Tämä oli meidän viestimme. Neljäs riskialue sitten. Tämä liittyy siihen, että erilaisia tuenantovälineitä ja raportointimenettelyitä kumppanimaissa on niin paljon. Lähtökohtana pitäisi olla se, että kumppanimaiden kehys on sellainen, että sitä käytetään hyväksi. Mikäli raportointia tarvitaan, ja pitää, mikä pitää raportoida kuuden avunantajalle, ja kullakin on oma raportointikehyksensä, niin tästä syntyy hyvin paljon byrokratiaa. Lähtökohtana pitäisi olla se, että käytetään kumppanimaan omaa raportointikehystä. Yksi esimerkki tästä. Ongelmia syntyy siitä, että harmisointia ei ole riittävästi kumppanimaiden instrumenttien ja kehysten osalta. Ja kun rahoitetaan ilmastonmuutosasioita, puhutaan edelleenkin kehitysyhteistyöstä, olemassa yli 50 kansainvälistä julkista rahastoa, 45 eri hiilimarkkina-aluetta ja 6000 pääomarahastoa. Kukin näistä oma, oman hallintorakenteensa. Ja mitään pyrkimyksiä ei ole tehty ilmastorahaston asioiden yksinkertaisesti harmonisoimiseksi. Tarkoitusperät ovat kyllä hyviä kaikkialla, kaikilla tahoilla, mutta kokonaiskuva on loppujen lopuksi erittäin monimutkainen. Sen, sijaan, sen lisäksi, että avunantovälineitä on paljon, eri avunantajat vaativat omia raportointivelvollisuuksiaan, aset omia raportointivelvollisuuksiaan kumppanimaille, avunsaajamaille. Avunsaajamaat eivät yksinkertaisesti useinkaan pysty kantamaan tällaista hallinnollista taakkaa, eivätkä ne pysty vastaamaan näihin vaatimuksiin, koska byrokratia on yksinkertaisesti liikaa. Kuten te tiedätte, komissio antaa merkittäviä summia epäsuoran hallintoon ja tuen täytäntöönpanoon kansallisten hallintojen tasolla. Aikaisemmin tilintarkastuksen kertomuksen raportissa sanottiin, että tilintarkastukset eivät anteet riittävästi tietoa, joten vastuukymys oli hieman vaarassa, ja mikäli tietoa saatiin, sitä saatiin myöhässä – epäsuoran hallinnon puolella on edelleenkin systemaattinen ongelma, joka liittyy EUn rahaan, jotta kansalliset järjestöt käyttävät ja raportointivelvollisuuksissa on myöskin ongelmia ja niiden oikea-aikaisuudessa. Ja nämä ongelmat ovat johtaneet tehottomuuteen ja vastuu, vastuu kysymyksessä on syntynyt aukkoja. Toinen riski on. Sitten viides riski liittyy niihin heikkouksiin, jotka liittyvät tulosten raportointiin ja arviointiin, eli palautepuolella mättää. Mikäli tulosten raportointi ja arviointi ei ole oikea-aikaista, silloin relevantti asian kuuluva tieto ja se, mitä voitaisiin oppia kokemuksista, ei heijastu raportointiin ja päätösten tekoprosessiin, ja tämä johtaa siihen, että tässä hukataan mahdollisuuksia, kun ei pystytä oikaisemaan ongelmia ja sitten ohjaamaan ohjelmaa uuteen suuntaan. Tämä on meidän viestimme. Kuudessa riskialue puolestaan liittyy siihen, että tuloksista pitäisi saada riittävästi tietoa. löysimme useita puutteita Europe Aidin raportointijärjestelmästä tai tietojärjestelmästä. Raportointivälineessä oli ongelmia. Eri erityiskertomuksista tämän suhteen on puhuttu täällä aiemminkin. En puhu niistä. Monet nykyiset kertomukset ja raportit keskittyvät liikaa toimenpiteisiin toimiin ja siihen, kuinka raha on käytetty, eikä siihen, eikä riittävästi siihen, mitä tuloksia on saatu aikaan tällä määrärahalla, joka on annettu näitä toimia varten. Esimerkki on laatikko numero 16. Se puhuu selkeä kieltään. Seitsemäs riskialue liittyy tiedon laatuun. Tietystikin riittävän luotettavan ja ajantasaisen tiedon kerääminen maksaa rahaa. Useinkaan Kumppanimaa ei tätä tiedonkeruuta suorita. Kuten mainitsin toisessa kohtaa, riskinä on se, että koska tietoa puuttuu, tiedon puute saattaa merkittävällä tavalla heikentää laatua ja luotettavuutta, kun tarkastellaan tuloksia. Riskien alue numero kahdeksan sitten. Tässä keskitytään siihen, että käytetään budjetti loppuun loppuun. Keskitytään siihen. Koko budjetti käytetään. Tämä on jatkuvasti havaittu ongelma ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan tämä on systemaattinen ongelma kaikissa toimielimissä ja hallinnoissa, olipa sitten julkisesta tai yksityisestä sektorista kyse. Byrokratian kannalta on sellainen käytäntö, että budjetti käytetään loppuun, niin että sitä ei sitten menetetä. Kaikki käytetään loppuun. Raportoimme tästä myöskin vuonna 2013 jo. Kyse on tuen käyttöongelmasta. Liian paljon huomiota kiinnitetään siihen, että kaikki raha käytetään, budjetti käytetään tyhjiin, mutta mitä sitten rahalle tapahtuu, niin oletetaan, että se sitten oli hyvin käytetty, hyvin tarkoituksen tuo raha. Minun nähdäkseni tämä on jatkuva heikkous ja jatkuva ongelma. Parlamentin ja teidän valiokuntanne pitäisi olla äärimmäisen valppaina ja tietoisina tämän sen suhteen. Joissakin muissa valiokunnissa tietoisuus ei ole niin korkealla tasolla kuin tässä valiokunnassa. Ja saattaa olla, että muita valiokuntia kiinnostaa juuri rahan käyttäminen loppuun sen, että tarkasteltaisiin tuloksia. se, rahat käytetään, se muodostuu itseisarvoksi, tavoitteeksi jo sinänsä, eikä tähän niin paljon pitäisi kiinnittää huomiota. Tästä syystä yhtäältä pyritään pistämään budjetti täytäntöön ja toisaalta otan se pistää täytäntöön muotteettoman varanhoidon periaatteiden mukaisesti. Tämä on perustavanlaatuinen ongelma. Tähän vain keskitytään. Nyt sitten viimeinen riski, aluetta riskin lähde. Kyse on tuen täytäntöön pano välineiden tai keinojen valitsemisesta. Tästä on puhuttu usean otteeseen aiemminkin. Meidän nähdäksemme, kun tehdään valintoja ja päätetään, miten EUn apua pistetään täytäntöön, minä päätän puheenvuoron ihan kohta. Ennen tätä pitäisi aina tehdä asianmukainen analyysi. Esimerkiksi kun budjettitukea annetaan, pitää olla huolellinen ja varovainen, kun mitataan odotettavissa olevaa hyötyä ja myöskin odotettavissa olevia riskejä. Viittaisin vähän vielä tähän tilintarkastuksessa esitettyyn kysymykseen. Sanoisin kyllä. Riskialueet on aivan oikein määritelty ja havaittu komission puolella, mutta samanaikaisesti lisää toimia vielä tarvittaisiin, jotta voitaisiin parantaa EUn kehitysyhteistyöavun tuloksia. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että haluaisin kiittää ja onnitella teidän esittelijäänne minä olen itse katsonut tämän asiakirjan läpi ja henkilöstönykin on katsonut sen lävitse. uskon, että ICT on tehnyt aivan erilaista työtä, kun hän laati tämän työasiakirjan. Kiitoksia siitä, että olette niin kärsivällinen ja annatte minulle lisää aikaa. Kiitos nyt, Bart Stas. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Pinkstenin alustus oli erittäin hyödyllinen ja tyhjentävä. Ja tämä helpottaa minun tehtävääni hän sanoi hyvin monia asioita. Voin puhua itse hyvin lyhyesti. Uskon, että kertomus on erittäin hyödyllinen ja se on erinomainen laadultaan. Se on hyödyllinen ei pelkästään meille. Herra Pinksten puheenvuorossaan jo kertoi, miksi meille budjettivalvonta valiokunnan tämä on tärkeää, mutta uskon, että se on myös erittäin hyödyllinen kehitysyhteistyövaliokunnan kannalta. Tässä on mukana suosituksia, jotka toden teolla voivat auttaa, kun pyritään pohtimaan asioita, sitä kuinka keskustelu pitää käydä jäsenvaltioiden ja komission kanssa ja pitkällä aikavälillä pitää paremmin asettaa tavoitteet ja keskittyä niiden toteuttamiseen. Omassa mietinnössäni on 12-13 suositusta. Olisin keskittyä vain neljän seikkaan tässä yhteydessä. Ensinnäkin se, mitä Pinksten sanoi ja mitä hänen asiakirjassaan lukee, kertomuksessa lukee pitkän aikavälin tavoitteita. Niitä täytyy parantaa. On tärkeää myöskin toteuttaa näitä SMART-kriteereitä tai SMART-tavoitteita. Ne täytyy täsmäisesti määritellä silloin, kun tehdään hankkeiden rahoittamisesta päätöksiä. Tämä on tärkeä tavoite. Tähän täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Sitten on myöskin tarpeellista, että tavoitteiden täytyy olla toteuttamiskelpoisia. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja mikäli näin ei tehdä, ja sitten havaitaan, että koko prosessi oli sellainen, että se ei oikeastaan tullut mukanaan tuloksia, niin tämä on äärimmäisen traaginen lopputulema. Toinen huomioni liittyy parempaan suunnitteluun tässä kaikessa. Herra Pinksten antoi vaikuttavia lukuja jo siitä, kertoi vaikuttavia lukuja siitä, kuinka uuden tyyppistä rahoitusta on saatu aikaan ja satoja jopa tuhansia eri rahastoja ja tuenantovälineitä on, joilla äh, rahoitusta annetaan eri kansallisten laitosten puolelta valvonta ympäristöä täytyy todellakin todenteella tarkastella uudestaan ja täytyy varmistaa se, että asiat hallinnoidaan kunnolla ja säännöllisesti täytyy varmistaa valvonta ja inventaari täytyy tehdä ja korkean riskin alueilla erityisestikin täytyy enemmän huomiota kiinnittää ongelmiin. Sitten se, että kun tarkastellaan kapasiteettia, jota kumppanimailla on, ja sitä pyritään kehittämään. Tästä luoda parempi toimintaympäristö, jotta voidaan sitten tuloksia saada käytännössä aikaan silloin kun se ilmastopolitiikasta ja sitten ylipäänsä hallintopuolella on vielä parantamistarpeita. Ja sitten tuesta, kun puhutaan, ne elementit, jotka tässä kertomuksessa on mainittu, ovat asioita, joihin kehitysyhteistyövaliokunta tulee kiinnittämään erityishuomiota. Ja vielä lopuksi, jotta voisin puhua mahdollisimman lyhyesti, minua kiinnostaa erityisesti kiinnosti äsken kuulla se, mitä, se miten Komissio on reagoinut tintarustoimistoimen kertomukseen. Uskon, että viimeinen seikka, joka olisi on arviointi. Pyydän Nyt täytyy todellakin olla, huomata, että on olemassa yhteys yhtäältä, kun sen välillä, että arvioidaan tuloksia ja toisaalta vastuukysymysten kanssa. Tämä on erityisen suuri merkittävä seikka. Se, mitä me teemme kehitysyhteistyön puolella ja miten se vaikuttaa, mikä haluamme pitää tätä yllä myöskin kansalaisten silmissä toimia uskottavalla tavalla. Meidän täytyy ottaa huomioon seikat, jotka tarkastustoimijoista on tässä poiminut eteen. Se on erittäin tärkeää. Joka vuosi havaitaan e- että kun valvonnasta on kyse, tässä on aina ongelmia, joka ikinä vuosi tähän törmätään. Pidän tätä erityiskertomusta erittäin myönteisenä. Tämän erittäin positiivisessa valossa otettu vastaan. Meidän puolella nyt haluaisin kuulla, miten komissio siihen reagoi. Kollegi bitte. Toiro. Ja, vielen... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tästä mietinnöstä joka olennaisimmiltaan koskee tätä parlamentin hyväksymää tulospohjaista budjetointimenetelmää, siis sekä tilastollisesti ja komissio mm, ovat tässä tärkeitä. On, lehdistössä on ollut uutisia, jotka ovat viitanneet siihen, että Maailmanpankki esimerkiksi tällaisia hybridi rahoitusmuotoja on rahoitustuessa ja siis käyttää tässä siis asiantuntemusta ja olemassa niissä veroparatiiseissa näitä tällaisia rahastoja. Niin tapahtuu sellaisen lainsäädännön puitteissa kuin Cayman tai Virgin, äh, saaret tai Bahama tai Bermuda. Panama en tässä nyt mainitsekaan. Joten onko olemassa viitteitä siitä, että Euroopan unionin kehitysapurahoituksen käytössä olisi käytetty tällaisia menetelmiä, ja jos, niin missä määrin on huomiota siihen, että ei synny mitään konflikteja eh, veron, verovilppijärjestelmien kanssa. Kiitos. Haluaisin muistuttaa vielä kerran siitä, että rahoitusosassa puhutaan siitä, että tämä ei ole sallittavaa. Kollega Schmidt. Ja, Kiitos. Minä haluan kiittää sekä herra Staasin mietinnöstä että tilastustumistumien jäsenen puheenvuorosta. Ne olivat hyvin hyviä ja kattavia. Nyt ei minusta tarvitse pitkään keskustella tästä. Siitä huolimatta kuitenkin olisin korostaa sitä, mikä meille kansanpuolueryhmässä on tärkeää. Se, että me tuemme tilintarkastusmistuen suosituksia, ja minun mielestäni on tärkeää, että näitä teknisiä asioita parannetaan, jotta tuloksista saadaan parempia. Direktiivit, jotka koskevat teknologian käyttöä ja myöskin tavoitteiden ja indikaattorien määrittely ovat tärkeitä. Ja on tärkeää myös, että luodaan yhteys, selkeä yhteys toimenpiteiden ja odotettujen tulosten välille. Se, että parannetaan tietojärjestelmiä, joka koskee raportointia, ja että varmistetaan tietojen käytössä saatavuus ja tietojen laatu, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun me puhumme tietojen saatavuudesta, ja minusta on kovin valitettavaa, kun näinä aikoina, jolloin digitalisointi etenee yhä nopeammin, tämä on avainongelma, ja olisi todellakin kiireellisesti ja nopeasti tehtävä työtä tämän asian parissa, näiden ongelmien poistamiseksi. Kattava riskianalyysi, joka koskee toimenpanoa ja joka koskee Euroopan unionin taloudellisia etuja, on meille parlamentin jäseninä luonnollisesti erityisen tärkeää. Toivoisinkin, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset pannaan mahdollisimman ripeästi toimeen ja toivon, että talousarvion valvontavaliokunta saa myöskin tästä sitten ajoissa tietoa. Kiitos. Minä ajattelin itsenikin vielä puhujalistalle. Niin, herra Pinksten, tämä on erittäin vaikuttava kertomus, joka vahvistaa sen, että me käytämme rahaa kehitysavun alueella ilman, että tiedämme, mitä sillä saavutetaan aika ajoin, niin me edes tiedä, mitä me haluamme näillä varoilla. Ja polttopisteessä onkin kysymys siitä, että pääasia, että rahat käytetään. Minua järkyttää koko kertomus, vaikka tässä ei ole sinänsä mitään uutta. Me olemme kaikki tienneet tämän. DEFCO-pääosastolla on 5000 työntekijää, eikä se näytä silti pystyvän politiikan ja tuloksien osalta saamaan pientäkään tulosta aikaan. Ei pysty osoittamaan, mitä näillä rahoilla saadaan aikaan. Kyllä tämä minua järkyttää. Minun kysymykseni teille kuuluisikin, miten pitkällä ollaan tässä raportointijärjestelmässä, joka koskee suorituskykyä. Tämä ei Siis tässä kertomus on sinänsä kriittinen, mutta, mutta haluaisin tietää, miten pitkälle me olemme päässeet tässä. Ja sitten kysymys siitä, onko teillä sellainen vaikutelma, että me ylipäätään tiedämme, mihin me haluamme. Ja sitten vielä muutama kysymys itse pääosastolle. Haluaisin antaa, antaa puheenvuoron Rova Kaminaaralle. Hän on Task Force Knowledge and Performance yksikön päällikkö, mikä tämä task force on, mitä se tekee, mikä sen tehtävä on pääosaston sisällä. Minulla ei mitään ollut sellaista tunnetta, että tämä olisi mitenkään suosikki tehtävä huolehtia näistä asioista. Me itse olemme lähetystöjen kautta saaneet tietoa siitä, miten äh, huonossa tilassa on se, minkälaista tietoa meillä on siitä, mitä paikan päällä ylipäätään tapahtuu. Olemme kuulleet ensin sitä komission virkamiehet, jotka ovat eläkkeellä, näitä kommentteja. Joten kysymys kuuluu, miten paljon varoja käytetään arviointeihin, kuka tekee näitä arviointeja. Meillä on sellainen vaikutelma, että te pidätte joitakin ihmisiä vielä hyvällä tuulella, löydät, löytää heille mukavia tehtäviä, joilla he voivat edelleenkin matkustella ympäri maailmaa. Tällaista on ollut muissakin organisaatioissa, tällaista on erilaisissa säätiöissä, on nähnyt siellä sitäkin, sielläkin sitä. Miten te arvioitte sitä, mitkä tiedot voisivat johtaa parannukseen? Minkälaisia eh, tietojen käsittelyn parannuksia te teette? Mitä, mitä tietojen käsittelyn menetelmiä ylipäätään teillä on? Ja sitten sanoisin myöskin, että haluan Rova Schmidtin tavoin myöskin saada raportin näistä asioista. Rova Kaminaara, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Aluksi Sanoisin, että olemme kovasti tyytyväisiä tähän kertomukseen ja arvostamme paljon kommentteja riskistä täällä. Ja niin kuin täällä todetaan kertomuksessa, mekin olemme olleet tietoisia riskeistä, joita edessä on ollut ja olemme jo alkaneet tarttua joihinkin näistä riske- riskitekijöistä. Vielä sanoisin, koska eri kysymyksissä tuli esiin, että tulospuiteraportti julkaistiin maaliskuussa viime vuonna. Nyt olemme ensi kuussa, toukokuussa julkaisemassa ensimmäisiä tuloskertomuksia kehitysyhteistyöavusta. Mielestäni tämä on valtaisa askel eteenpäin. Näin annetaan yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä me teemme, mitä tuloksia kehitysyhteistyöhankkeista syntyy kehitysmaissa. Tämä se ensimmäinen tämän tyyppinen raportti ja me tietenkin tulemme jatkamaan tätä toimintaa tämän vuoden jälkeenkin. Itse asiassa komissio on ottanut käyttöön uuden monivuotisen ohjelmointi- ja raportin 2014-2020 kaudella. Otan tämän esille, koska jotkut viittaukset kertomuksessa liittyvät projekteihin ja ohjelmiin, jotka ovat aikaisemmalta ohjelmakaudelta peräisin. Tällä välin jotkut näistä kysymyksistä on jo korjattu. Vieläkin työstämme silti joitakin muita kohtia tässä kertomuksessa. Sitten mm, datasta ja tiedonvaihdosta tämä tuli aika monessa puheenvuorossa. Olemme tietoisia, että informaatiojärjestelmämme voisivat olla paljon parempia, niitä pitää parantaa ja itse asiassa DEFCO yhdessä pääosaston kanssa laatii uutta järjestelmää, kutsumme sitä Offset Operation Systemiksi, joka ei pelkästään jäljitä rahoitu, rahoitustietoja, vaan mahdollistaa myös sen, että voimme laatia näitä raportteja paljon yksityiskohtaisemmin ja paljon sujuvammin. Mutta tämä on keskeneräistä työtä. Tämä projekti on kyllä lähtenyt jo liikkeelle. Tämä on yksi näistä y, yksi tutkimushanke on tehnyt, jonka minun työryhmäni, jota johdan, on laatinut. Tämä liittyy tieto osaamistuloksia. Sitten vielä muutamia kohtia, joihin, joita käsittelisin. Itse asiassa me toimimme yli sadassa maassa ja varsin usein Näissä interventioissa toimimme yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa tai muiden kansainvälisten rahoittajien, lahjoittajien kanssa. Silloin kun mahdollista pyrimme harmonisoimaan, erityisesti jos tämä koskee yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa, yritämme harmonisoida sitä, miten perustamme hankkeita, teemme yhteisiä hankkeita ja miten niistä raportoimme. Silloin kun teemme työtä muiden kanssa, silloin tietysti Tämä on paljon pidempiaikaisempaa prosessia ja otamme huomioon mahdollisimman paljon eh, kumppanimaiden järjestelmän, mutta täytyy ottaa huomioon, että joskus näitä järjestelmiä ei ole ollenkaan olemassa. Kumppanimaissa ei ole mitään raportointivälineitä tai no, niissä on paljon toivottavan varaa. Meillä on siis valtavan erilainen määrä toimintakykyä, riippuen sitä kuka kumppanina milloinkin on. Parannammeko yhdessä sitä, mitä on jo olemassa tai mikä tilanne on. Tämä kaikki lisää tietenkin työmme monimutkaisuutta. Sitten yksityiskohtaisemmin joistakin asioista, jotka tulivat esille. Niin tuli esille arviointi. Itse asiassa kertoisin, mitä tämä tietotyöryhmä tekee. Se luotiin ensimmäinen lokakuuta viime vuonna ja siinä kootaan yhteen neljä yksikköä, jotka käsittelevät kysymykset liittyvät tietoja oppimista tuloksia ja yksi yksiköstä käsittelee arviointia. Ja itse asiassa arviointiyksikkö on tässä rakenteessa, ja, joka tuottaa myös näitä tulosraportteja, jossa käsitellään tietoa, osaamista, hallinnointia ja käsitellään sitä, miten otetaan käyttöön uusia informaatiojärjestelmiä tuloksia varten. Tämä auttaa integroimaan ja tekee DEFKosta paljon innovatiivisemman ja tietoon perustuvamman organisaation työryhmässä on myös sellainen yksikkö, joka käsittelee tulosraportteja, mutta sitten vielä on kaksi muutakin yksikköä. Yksi käsittelee tietojohtamista, miten koulutetaan henkilökuntaamme toimimaan paremmin kehitysyhteistyöhankkeissa, mutta myös miten integroidaan tietoja, joita saadaan arvioinnista ja tuloksista – raportissa, jonka nyt, jota julkaisemme, ja miten tämä kaikki syötetään takaisin tähän prosessiin, kun laadimme uusia hankkeita, joten lyhyesti tätä tämä työryhmä Task Force tekee, ja me pyrimme integroimaan vielä enemmän näitä arviointeja. Joka vuosi teemme 10-15 strategista evaluaatiota tai arviointia ehkä tietystä teemasta tai maasta arvioidaan vaikka infrastruktuurihankkeita kaikilla alueilla, joilla tällaisia hankkeita suoritetaan, tai sitten maantieteellisiä arviointeja. Siinä otetaan huomioon ka- kaikki, mitä tapahtuu jossakin tietyssä maassa tai mitä siellä teemme samanaikaisesti. Edustustot laativat itse järjestelmällisesti arviointeja erityisistä hankkeista, hanke hankkeelta, mutta teemme myös sellaisia arviointeja, joissa tarkastellaan koko maantieteellistä aluetta ja pyritään oppimaan laajemmassa mittakaavassa kokemuksesta. Sitten veroparatiisikysymys. Voisimme, voisiko olla vaara siitä, että järjestelmiämme väärinkäytettäisiin. Meidän rahoitusasetuksemme ei mahdollistaisi sitä, että me toimisimme tällaisissa veroparatiiseissa. Tämä ei siis koske meitä ollenkaan. Taidan lopettaa tähän. Jos teillä on muita kysymyksiä, niin vastaan kyllä. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir werden diese Themen... Nämä aiheet siis tietoperusteinen tiedon käsittely. Tähän pitäisi tarttua laajemmassa puit, laajemmissa puitteissa. Meillä on tässä avoimia kysymyksiä muidenkin pääosastojen kanssa. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin myönteisistä kommenteista. Kysymys, jonka edustaja Toirer esitti. Onko meillä mitään tähän sanottavaa tai mitään tietoa tästä? Ei. Ongelma saattaa silti olla olemassa, vaikka me tästä tietoa olekaan. Uskon, että te esitette erittäin tärkeitä huomioita. Parlamentti kannattaa tietää, että yhä monimutkaisempia välineitä käytetään. Useinkin Hyviä tarkoitusperiä on kuitenkin taustalla, mutta mitä monimutkaisempia toimet ovat, sitä suurempi riski on, että asia räjähtää käsiin. Pankeissa jopa oli ongelmia, jotka ovat julkisen sektorin pyörittämiä. Ja sitten kun johtokunnan vaikka tämä tapahtuukin 15 kerrosta alempana kuin johtokunta, niin tämä on kuitenkin nämä 76-77 kohdissa toteamme, että mikäli komissio käyttää erityisiä välineitä, niin täytyy ensin ajatella asioita ja tehdä asianmukaiset analyysit. Analyysit täytyy ensin hoitaa kuntoon, ennen kuin hypätään suoraan välineen käyttöön, huolimatta siitä, kuinka houkuttelevalta tilan saattaa käyttää, kun käytetään viipuvaikutusta hyväksi ja niin poispäin. Tämä me sanomme kohdissa 76 ja 77. Uskon, että analyysi täytyy tehdä ennen kuin välinettä ryhdytään käyttämään. Tämän olemme maininneet lukuisissa erityiskertomuksissa, mutta täällä on riittävästi vielä toteutettu. Tämä on meidän kantamme, tämä on minun kantani. Joten me tarvitsemme lisää analyysiä, mikä olemme välttyä siltä, että Panama-paperien tapausta Panamaperin tapa, tapaista tapausta ei sitten tule esiin vasta. Ja kun komissio käyttää veronmaksajien rahoja, ne täytyy käyttää hyväksi asianmukaisella tavalla. Mikäli näin ei ole, meillä on suuri ongelma kansalaisten ja veronmaksajien silmissä. Haluaisin myöskin kiittää Rova Schmidtia ja myös puheenjohtaja Rova Gressleä heidän myönteisistä kommenteistaan. Miten pitkälle nyt on päästy? Minä sanoisin, kuten asiakirjassakin todetaan, mikäli katsotte tätä asiakirjaa, ei juridista ja sääntelytaustaa. Nyt siteraan. Uskon, että on edelleenkin kohdassa 19. Perussopimus määrää, että artikla 318 määrää, että komissio antaa parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen unionin rahoituksesta, joka perustuu tuloksiin, joita on saatu aikaan. Tämä lukee perussopimuksessa. Tämä on aivan selvää tekstiä. Samanaikaisesti tehän kysytte, Rova Kresle, asiasta. Uskota komission työasiakirja tuo mukanaan jonkinlaista vaikutusta. Toivon mukaan näin on. Toivottavasti asiat tästä nyt alkavat rullaamaan nopeammin ja tähän kiinnitetään huomiota tähän asiakirjaan. Toivon mukaan parin vuoden sisällä komissio saa konkreettisia ja kourin tuntuvia tuloksia aikaan. Tätähän myöskin esittelijä peräänkoulutti. Tässä olivat minun kommenttini. Kiitoksia paljon myös Rova Schmidtille erittäin myönteisistä kannanotoista. Kiitoksia. Haluaako Rova Kamar sanoa jotakin tähän asiaan? Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Um, Kiitoksia. Muutama selvennys vain. Ensinnäkin tarve saada analyysi aikaiseksi ennen projektia. Näin me yleensäkin teemme. Ja itse asiassa viime vuonna me julkaisimme erityiset suuntaviivat ohjeistukseen, vahvistamme tätä tarvetta vielä ja varmistamme, että näin todellakin tapahtuu ihan järjestelmällisesti. Ja sitten vielä selvennyksessä kaikki arviointiraporttimme itse asiassa ovat julkisia asiakirjoja sen kun, kun ne ovat valmiita, ne kyllä on netissä, nettisivullamme saatavissa, jos kiinnostusta löytyy. Ja tietysti parlamentin jäsenet voivat myös niihin tutustua. Olen sitä mieltä, että jotkut huolista koskien tulosraportointia. Ne käsitellään varmasti tässä ensimmäisessä raportissa, jonka pian julkaisemme. Siellä on tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa edelleen tavallaan kehittää keskustelua siitä, miten näitä tuloksia pitää esittää ja miten varmistamme sen, että erityiset tavoitteemme todellakin saavutetaan. Odotamme mielenkiinnolla keskustelun jatkamista sitten, kun tämä raportti on julkaistu ensi kuussa. Kiitos. Jatkoa tulee. Haluaako esittely vielä puheenvuoron? Ei halua. Näin olemme saaneet tämän kohdan käsiteltyä loppuun. Kiitoksia. Kiitos näistä puheenvuoroista. Ja nyt sitten kohta seitsemän. Erityiskertomus 4 kautta 2016 Euroopan innovaatioteknologiainstituutin sitä koskeva siis. Äh, meillä on ollut paljon murhetta täällä valiokunnassa tämän instituutin vuoksi. Toimintasopimista herra Brenningma ja, ja esittelijä on Dennis Jong. Herra Brenningma, joka on hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, ja naiset herrat, tuomioistuimen jäsenet. Olen hyvin iloinen voidessani esitellä teille erityiskertomuksen Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta koskien Euroopan teknologiainstituutti, joka toimii Budapestissa. Haluat käydä läpi joitakin pääkohtia erityiskertomuksessamme. Innovaatio on viraston keskeistä toimintaa. Se luotiin 2008, joten sillä on ollut tilaisuus vuoden siitä tähän asti osoittaa, mitä vaikutuksia sen toiminnasta syntyy innovaation kannalta katsottuna. Tästä syystä, innovaatiosyistä, EIT koko yhteen tutkimuksen, yritysmaailman ja koulutuksen, y- y- yliopistotutkimuskeskukset, yritykset, PK-yritykset ja niin edelleen. He toimivat näin näissä osaamis- ja innovaatioyhteisöissä, englanniksi e osaamis- ja innovaatioyhteisö ilmastolle, energialle, ja niissä siis innovoidaan. Ja meidän näkemyksemme on, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suhde on oikealla puolella. Tämä on hyvä aloite. koota tällä tavalla yhteen eri elementtejä, joita tarvitaan innovaation aikaansaamiseksi tarkistustamme yhteydessä olemme vierailleet eri osaamis- ja innovaatioyhteisöissä. Ja minkälainen vaikutelma, vaikutelma meille syntyi, kun keskustelimme yhteisön henkilökuntien kanssa? Ensimmäinen vaikutelma oli, että intoa löytyy kovasti osaamis- ja innovaatioyhteisöistä ja joitakin huomattavia, vaikuttavia innovointeja on saatu aikaan ja on saatu aikaan yhteyksiä tutkimuksen ja yritysten välillä EITn suunnittelu ja tämä idea, että kootaan nämä kolme osapuolta yhteen osaamisinnovaatioyhteisön, se on erittäin myönteinen aloite. Mutta puhuimme myös kahdelle mm, rahoitusvastaavalle näissä kikseissä ja he totesivat, että joka vuosi heidän pitää tuottaa tuhat sivuinen hak hake, tuhat, tu, tuhat, sivuisia, tuhat sivua hakemuksia rahoitukselle, ja heillä on vain vähän varmuutta seuraavan vuoden tilanteesta. Byrokraattiset taakat ovat todella raskaat. Ja EIT kontrolloi kaikkea varsin yksityiskohtaisesti, mutta osoittavatko he tarpeeksi ki- mielenkiintoa sitä kohtaa, mitä osaamis- ja innovaatioyhteistyö oikeastaan tekevät? Onko kyseessä vain byrokratiasta eikä todellisesta innovoinnista? Olemme voineet nähdä, että moni kes- monikaiset yritykset tuntevat epävarmuutta ennen kuin ne e- e- epäilevät ryhtyä tähän hankkeisiin Onko siis EITn lähestymistapa oikea? Onko, onko toiminta sellaista, että se vastaa tarkoitusta hyvin? Se, miten hyvin EIT toimii, sitä estää tavallaan monimutkainen operatiivinen puitteisto tai kehys, ja se on vakavia johto, johtamisongelmia. Meidän suosituksestamme lyhyesti. Ei teen oikeusperustasta. Se pitäisi tarkistaa. Pitäisi tarkistaa rahoitusmalli. Ei teen pitäisi laajentaa äh, rahoitussopimuksiaan osaamis- ja innovaatioyhteisölle yli kalenterivuoden ja pitäisi tehdä nämä sopimukset tutkimusrahoista ennen kuin ohjelmat alkavat. Tämä auttaisi tietenkin osaamis- ja innovaatioyhteisöjä ja ne saisivat enemmän toimintavarmuutta. EITen pitäisi keskittyä enemmän vaikutuksen aikaansaamiseen. Se tarvitsee suurempaa riippumattomuutta, autonomiaa ja enemmän pitäisi käyttää joustovaraa, jonka horisontti 20 tarjoaa. Säännöistä pitäisi tehdä räätälöidymmät ja pitäisi ottaa huomioon innovaatioyhteisöjen tarpeet. Vielä lopuksi tärkeä kysymys. EITn pitäisi ratkaista henkilöstöongelmansa. Heillä on liian vähän henkilökuntaa ja sen pitäisi kehittää vaikutukseen perustuvia analyysejä toiminnasta. Puheenjohtaja EIT jo tarkastuksen yhteydessä on ryhtynyt oikeansuuntaisiin toimiin, mutta tämä ei vielä kuitenkaan riitä. Komissio ja EIT ovat hyväksyneet kaikki suositukset. Se on todella tärkeää ja olemme tyytyväisiä tästä. Ja vielä lopuksi yksi, yksi asia. Suhtaudun myönteisesti siihen seikkaan, että komissaari Fatsis on laatinut asiantuntijapaneelin, joka neuvoo häntä, miten voidaan EITtä öö, parantaa jatkossa. Ja tässä on tukeuduttu myös tientarkastustuomioistuimen havaintoihin. Tässä minun johdantoni kertomuksestamme ja mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne. Kiitos. Esittelijämme saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän lämpimästi tästä erinomaisesta kertomuksesta ja myös hyvästä johdannosta. Hiukan nyt taaksepäin kuitenkin. EIT on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa on monenlaisia välineitä, joita EUlla on innovaation alalla Olin nähnyt taas lehdistötiedotteita tieteellisistä maailmista, jotka vesittävät valituksia, että puuttuu suuntaviiva koko alueelta. Jos me pidämme innovaatiota tärkeänä, niin pitäisi olla selvää, että rakenne olisi selvä, eikä jatkuvasti tehdä uusia aloitteita. Ja tämä vastuuvapauskertomus olisi ehkä hyvä lähtökohta tällaiselle valvontakomissiolle, joka pitäisi järjestää koko sektori ja eri välineet kuntoon, joita meillä on EU-ssa. Ja kaikkia pitäisi valtavirtaista virtaviivasta. sitten toinen huomio. Tämä liittyy oikeastaan teen omaan työhön. Olen sitä mieltä, että tässä erityiskertomuksessa, joka tulee tilintarkastustuomioistuimelta, että perustutkimuksessa käydään läpi varsin nopeasti. Tässä puhutaan vain tavallaan, että se on uh, jotenkin, uh, kuitenkin perustutkimus on sellaista, mitä, mikä markkinat eivät itse toteuta hyvin. Esimerkiksi on kyse eh, lääkkeistä kehitysmaissa, niille on, niillä on liian vähän rahaa ostaa lääkkeitä ja sitten voi olla, että ei ole kannattava tällaisia lääkkeitä valmistaa. Nämä tärkeitä kysymyksiä tiede on myös tärkeää ja perustutkimus minun mielestäni on myös tärkeää, se liittyy myös soveltavaan tutkimukseen, joka on nyt niin dominoimassa asemassa. Sitten olemme keskustelleet myös elintarviketurvallisuusviranomaisten tuomiston kanssa tai lääkeviraston kanssa, ja aina tulee sellaisia valituksia tiedemaailmasta, että he eivät saa enää tutkijoita, esimerkiksi jotka olisivat tehneet työtä elintarvike- tai lääketeollisuudessa, ja yhä enemmän yliopistoja liitot ovat riippuvaisia rahavirroista, jotka tulevat yksityisellä sektorilta, joten olen sitä mieltä, että yleinen analyysi on tärkeä asia ottaa tässä esille. Tietenkin on hyvä, että nähdään yhteys markkinoihin, mutta meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa perustutkimusta – miksi, miten sitten ne EITn pitäisi toimia, sen pitäisi toimia niiden asioiden parissa, kun tulee tiedemaailmasta, ja jos akateemisen maailman sellainen tunne, että tämä on heidän osaamisalaansa, silloin voidaan muuttaa tätä tietämystä esimerkiksi tuotteisiin, tuotteiksi markkinoille. Näin ei pitäisi suunta toimintaansa. Sitten tulee esille kysymys, toinen kohta jonka pitäisi olla kriteerinä teille Milloin on välttämätöntä, että Euroopan unioni tukee yrityksiä, jotta saadaan aikaan tällaisia vaikutuksia, tuloksia tietoista tutkimuksista ja yritys voi sitten muuttaa tämän kaiken rahanarvoisiksi tuotteiksi. Olen sitä mieltä, että alussa pitää koota nämä kaksi liikettä yhteen osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat tässä tärkeässä roolissa. Hyvä, kootaan ihmisiä yhteen, jotka muuten eivät tapaisi tavallaan toisensa, sehän on varsin hyödyllistä toimintaa, mutta kuinka pitkälle sitten rahoitus toimii, jos todetaan vaikka, että yrityksellä on tällaisia yhteyksiä akateemiseen maailmaan? Valtion tukia voidaan antaa yritykselle, mutta jos liikaa raho- pysyy tämä rahoitussuhde voimassa – koska tästä ei saa tuntua pysyvää niin sanottua valtion tukea. Sitten nämä suositukset ovat kaikki varsin myönteisiä. Minä mielelläni niitä itsekin tuen. Esimerkiksi on varsin outoa, että sellainen järjestelmä on perustuttu, missä todellinen toiminta osaamisen ja innovaatioyhteisössä on tällaista täydentävää toimintaa ja se on huonosti määriteltyä. Tämä tarkoittaa, että pitäisi puhua täydentävistä toimista, jotka myös toteutuvat. Ja se tarkoittaa myös sitä, että jos todetaan, että katsokaa minkälaisia tuloksia olemme saaneet, tästä, että olemme kokoneet osaamista, innovaatiota näiksi kikseiksi, jos aikaisemmin on saatu samat tulokset kuin kikseen kautta, niin se on vähän outoa. Pitäisi ehkä uudistaa EITn oikeusperustaa. Se on todella välttämätöntä. Ja sitten minä tuen kuitenkin lämpimästi näitä suosituksia. Ne pyrkivät kaikki parantamaan tilannetta, vähentämään byrokratiaa, saamaan parempaa tulosten mittausta aikaan täällä valiokunnassakin. Nämä ovat meidän tärkeitä kysymyksiä päivittäin. Tulevina viikkoina varmasti edistymme asiassa ja haluan kiittää näistä suosituksista tilintarkastustuomioistuinta. Kiitos. Odotamme työasiakirjaa, mutta tästä ei saa tulla mitään tapaa nyt äh, kollega Vuon. Thank you, Chair. Can I thank the... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja myös erityisestikin tilintarkastustoimistointa erityiskertomuksesta. Olen tänä vuonna erisvirastojen osalta esittelijänä ja vierailin EITssä ja tapas, vierailin myöskin yhdessä innovaatiosaamiskeskuksessa ja tutustuin siihen työhön, jota näissä keskuksissa tehdään. Te olette tehneet erittäin hyvää työtä sen osalta, mitä nämä kiksit tekevät, innovaatio- ja osaamiskeskukset. Ja kun vierailin EITssä, puhuin siellä henkilöstökysymyksistä ja siitä, kuinka paljon varsinkin korkeammat virkamiehet siellä vaihtuvat useaan usein. Jotain edistystä on saatu aikaan sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin antoi moitteettoman lausunnon sen toiminnasta ja vastuuvapaus myönnettiin. Pidän ITstä ja siitä työstä, mitä se tekee. He hyväksyvät myöskin kaikki teidän suosituksen. Tämä osoittaa, että he haluavat hoitaa asiat asianmukaisella tavalla. Edistystä on saatu aikaan myöskin innovaatiosaamiskeskusten suhteen EETssä. Te mainitsitte jotakin muitakin seikkoja erityisestikin rahoitusmalli, jota käytetään, ja apuraha, apurahat, joita annetaan osaamisinnovaatiokeskukselle. Järjestelmä voidaan tietysti tarkastella. Siinä on vaikeuksia. Tarkoituksena on varmistaa osaamisinnovaatiokeskusten toiminnan kestävyys niin, että ne pitkällä aikavälillä sitten pystyvät itse pyörimään, mutta tämä vielä aikaa. Komissio itse tulee tarkastelemaan tilannetta uudelleen olisi hienoa kuulla komission näkemyksiä, mutta kenties olisi hyödyksi myöskin kysyä komissiolta, onko mitään nostavaa ajatuksia siitä, miten he aikovat jatkossa toimia. Tilintarkastustoimistosta kysyisin, mitä työtä ovat tehneet eri rahoitusmallien tutkimisen suhteen. Kun tarkastelin erillisvirastoja, havaitsin, että siinä on hyvinkin monenlaisia erilaisia rahoitusmalleja. Oletteko te, te työstäneet tätä asiaa jo? mihinkä johtopäätöksen tulee mikä on paras rahoitusmalli, kenties olisi hyödyksi, mikä tekisitte tutkimuksen eri rahoitusmalleista ja sitten kertoisitte jotakin ajatuksianne siitä, mikä teidän mielestänne olisi paras rahoitusmalli erillisvirastoille? Tästä voitaisiin keskustella täällä, mutta tästä olisi myöskin hyötyä erillisvirastoille itselle, mikä tämä tutkimus saataisiin. Ali. Puheenjohtaja, kollegat, Aluksi minä haluan kiittää esittelijää ja tilintarkastustuomioistointa kertomuksesta. Tämän kertomuksen tavoitteena on ennen kaikkea vastata kysymykseen siitä, onko EIT tehokas väline edistää innovaatiota Euroopan unionissa. Meidän tulisi viitata siihen, että viime vuosikymmeninä Eurooppa on ollut jäljessä innovaatioissa, ei pelkästään verrattuna Pohjois-Amerikkaan, vaan myös verrattuna Aasiaan. Voisimme jopa sanoa, että Euroopan unionilla ei ole innovaatiokulttuuria, mikä mahdollistaisi siirtää tieteen tulokset tuotteisiin, joissa on korkea lisäarvo. Päätavoite EITllä on parantaa yhteyttä koulutuksen, tieteen ja liiketoiminnan välillä ja tätä kautta antaa sysäys innovaatioille Euroopan unionissa. Instituutilla on huomattavat rahoitukselliset resurssit jaksolla 2014-2020 ja se ei käytä suoraan yksittäisten hankkeiden rahoittamiseen. Se asetetaan näiden viiden osaamis- ja innovaatioyhteisön kikin käyttöön. Tilastoimistojen kertomuksessa todetaan, että mutkikkaat puitteet ja hallinto tekevät tehokkuudesta, vaikuttavuudesta puutteellista. On ohjelmia, jotka riittyvät, liittyvät nimenomaan rahoitusmallin, jota EIT käyttää, suhteet EIT ja näiden osaamisen innovaatioyhteisöiden välillä ja rahoituksen osalta ja myöskin saavutettujen tuloksien arvioinnin osalta. Nämä yhteydet siis ovat ongelmallisia. Ja haluaisin vielä kerran todeta, että rahoittaminen on keskittynyt eri vaiheisiin Euroopan unionin kartalla on valkoisia alueita, joilla ei ole minkäänlaista toimintaa, joka olisi tämän tyyppistä. Joten ajattelen kaikkea, mitä, mitä olen todennut. Minusta suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt, ovat järkeviä, asianmukaisia ja niitä voitaisiin käyttää EITn tehokkuuden parantamiseen. EIT on tärkeä 2020 strategiassa. Sen kautta voidaan varmistaa älykäs ja osallistava lähestymistapa. Kiitos. Seuraavaksi kollega Sarvamaa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä korvaan tuolla varjoesittelijämme. Hän ei päässyt paikalle. Varjoesittelijämme pitää tätä erityiskertomusta hyvänä. Tilintarkastuskertomusten kertomusta, joka liittyy EIT. Hän tukee myöskin näitä suosituksia ja johtopäätöksiä. Hän katsoo, että kun ET luotiin, Kunnianhimo oli korkealla tasolla. Innovaatio ala on todellakin erittäin tärkeä ala, mikä halutaan saada aika myönteistä kehitystä Euroopan markkinoilla yritysten tiedemaailman ja koulutuksen kannalta katsottuna tietystikin. Tähän liittyy merkittäviä heikkouksiakin instituutio tarvitsisi itsekin innovatiivista ajattelua, varsinkin kun tarkastellaan sen puitekehystä ja operatiivisia menettelyitä. Varjoesittelijällä oli tilaisuus vierellä instituutin päämajassa Budapestissa. Hän pystyy tutustumaan innovaatio- ja teknologiinstituutin toimintaan. Hän pisti merkille, että huolimatta heikouksista, jotka on mainittu mietinnössä, Instituutilla on lisäarvo laista markkinoiden kannalta ja tätä ei pidä aliarvioida. Ja kun eniten toimintaa arvioidaan, varjostettelee mielestä pitäisi ottaa huomioon myös lukuisia ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sen menestymiseen. Ensinnäkin strategista visiota puuttuu innovaatioiden osalta – komissiossa ja jäsenvaltioissa, ja tämä vaikuttaa siihen työhön, jota virasto tekee. Toiseksi instituutin toimipaikka vaikuttaa henkilökunnan vaihtuvuuteen ja siihen, kuinka kauan kestää, että tiedostrategia ja verkosto saadaan luotua. Tämä saattaisi olla vähäisempi ongelma, mikäli virasto sijaitsisi jossakin muussa maassa joka enemmän olisi suuntautunut innovaatioihin. Mikä sitten sijaitsee alueella, millä on enemmän avun saajia, tämä vaikuttaisi myöskin strategian tehokkuuteen. sitten haluaisi painottaa, kuinka paljon yhdistystä instituutti on saanut aikaan vuodesta 2014 ja mitä myönteisiä askeleita se on jo ottanut uuden johdon alaisuudessa. Hän on vakuuttunut siitä, että instituutti tulee jatkossakin parantamaan toimintaansa tulevina vuosina. Vielä lopuksi varjoesittelijä halusi huomauttaa, että ei EITen pitäisi lähinnä keskittyä siihen, että valtavirtaistetaan ja yksinkertaistetaan hallinnollista kehystä, joka liittyy rahoitukseen ja valvontaan. Se pitäisi varmistaa mahdollisimman suuri avoimuus ja selkeys myöskin valintaprosessin yhteydessä. Sen pitäisi keskittyä lisäarvon aikansaamiseen ja hankkeiden elinkelpoisuuteen. Sen pitäisi kannustaa myöskin enemmän PK-yrityksiä tulemaan mukaan ja hakemaan apurahoja. Kiitos. Taitoin itsenikin vielä puhujalistalle. Minulla olisi kysymys. Miten yhteistyö EAC-pääosaston, mitä ei oikeastaan oleta, e, seksi pääosassa, joka olisi vastaisia asioista komissiossa. Miten tämä yhteistyö sujuu tutkimuksen ja innovaatioiden pääosaston kanssa, joka tässä on vastuussa näistä kysymyksistä? Tässä puhun nyt tilintostoimistomen kommenttiin, jossa se toteaa, että se on nähnyt hyvin vähän viitteitä siitä, että tutkimuksen ja innovaation pääosasta harjoittaisi yhteistyötä – nämä kysymykset Crownille, joka on nyt paikalla, joka on EAC-pääosaston pääjohtaja. Hän saakin puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikista kommenteista. Ja haluaisin ensin todeta, että haluaisin vahvistaa sen, mikä uskoakseni on selvää tästä kertomuksesta, että komissio ja EIT, EIT oli edustettuna uskoakseni, puhua EITn puolesta näkin näissä asioissa että komissio ja EIT täysin hyväksyvät johtopäätökset ja suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Tämä on minusta olennaista. Kävin pitkiä keskusteluja tilintarkastajien kanssa, kun tätä koottiin tätä raporttia. Meillä on eri näkemyksiä, ehkä johtopäätöksiä on tehty, mutta mitä tulee olennaisiin ydinhavaintoihin, jo siitä, että EIT täytyy virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa byrokraattisia menettelyjään, että sen täytyy keskittyä tulokseen, päinvastoin Kaikki nämä asiat ovat täysin hyväksyttyjä ja suositukset, joita tilintostumistuin on tehnyt, mukaan luettuna suositus, eh, sanakaan muutoksia, oikeusperustassa, joka ei teillä on, kaikki nämä ovat täysin hyväksyttyjä. Joten me olimme pitkälti siis yhtä mieltä tilintostumistumien kanssa tästä kaikesta. Mitä sitten tulee kommenteihin, joita jäsenet täällä ovat esittäneet herra De Jong äh, puhui siitä, miten tärkeää on katsoa erikseen perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. No, EIT kuuluu enemmänkin perustutkimuksen puolelle, mutta yhdellä vivahteella, joka on se, että EIT on rakennettu niin, että se viittaa, se on suhteessa, rakenne on suhteessa yhteiskunnan haasteisiin. Nämä äh, osaamis- ja innovaatioyhteisöt on luotu tällaisten kysymysten ympärille, kuten ympäristömuutos, ilmastonmuutos ja kansanterveys, joten tämä on perustavanlaatuista tutkimusta, joka välttämättä ei ole aina sellaista tutkimusta, jota tarvitaan, jotta saadaan aikaan markkinoille kelpaavia ratkaisuja. Esimerkiksi kansanterveyden alueella jotkin asiat, joihin sisältyy, jotka otitte siis esille, jotka liittyvät äh, tiettyyn äh, lääkkeisiin, äh, ovat asioita, jotka ovat esillä tässä EITen osaamisen innovaatioyhteisössä. Mutta on myöskin alueita, joissa tutkimusponnistelu välttämättä ei johda tuloksiin, jotka johtaisivat markkinaratkaisuihin. Tämä on hyvin tärkeä eh, ero, joka on syytä pitää mielessä, kun katsomme EITtä. Olennaisimmilta on kysymys siitä, että on lähellä, tehdään tutkimusta, joka on lähellä markkina, markkinoille meneviä tuotteita, mutta ei aivan sitä. Eh, Tärkeää on myöskin todeta kommentti, jonka herra Vaughan otti esille, joka liittyy tähän kestävyyteen sen työn osalta, jota EIT-ssä tehdään. Ja se on minusta hyvin tärkeä asia. Se on asia, josta tilintarkastustuomioistuin on esittänyt kommentteja, että kestävyys ei tapauksessa, työn tapauksessa on hyvin vaikea asia. Tämä on asia, josta kävimme pitkiä keskusteluja Tinasasuksen puitteissa. Emme ole eri mieltä siitä, mitä todetaan, mutta tämä on vaikea asia. Haluamme kuitenkin todeta, että täytyy hyväksyä se, että tämä on jotakin sellaista, johon ensimmäinen sukupolvi näitä osaamis- ja innovaatioyhteisöjä oli riittävästi keskittynyt toimintansa alkuvaiheessa. Tämä on asia, joka nyt on voimakkaasti esillä eit ja myöskin näissä KIK-innovaatioyhteisöissä, äh, ja niiden kaikkien täytyy äh, laatia kestävyysstrategia, joka vastaa kysymykseen, siis palaan tässä kysymykseen, jonka esitti herra de Jong omissa kommenteissaan. Tämä vastaus on, mikä on se asia, joka määrittää sen, että jokin ajatus ei ole hyvä – ajatus oli hyvä, johon pitäisi käyttää enemmän tai lisää vielä eh, Euroopan eh, rahoja. Tämä voisi vasta eh, näin tästä, että asia on nyt voimakkaammin EITssä esillä kuin se oli silloin, kun tätä tarkastusta tehtiin, josta tämä kertomus on tehty, ja tämä on todellakin asia, josta voitaisiin sanoa vielä enemmän, mutta tämä on hyvin vaikea kysymys meidän täytyy hyväksyä se, että tässä jää vielä paljon avoimeksi, onko mahdollista EIT voi saavuttaa kestävyyttä samalla tavoin kuin alun perin ajateltiin, kun EIT perustettiin. Nyt herra Vaughan, tekin kysyitte kysymyksen siitä, mitä olemme miettineet, kun puhumme siitä, että korjattaisiin oikeusperustaa. Vastaan kysymyksiin, joita tässä tilintarkastustuomioistuin on tehnyt jotkin ulottuvuudet EITn rahoitusjärjestelyissä ovat tässä perustavissa asetuksessa, joka koskee EITtä. Eli komission osuuden pitäisi olla vain 25 prosenttia ja sitten muun rahoituksen pitäisi tulla muualta. Kuten tilastustuistuin on todennut kertomuksessa, tämä on määräys, joka on johtanut tällaiseen hyvin jotkut sanot, luovaan tilinpitoon, mutta se on johtanut sellaisen tilinpitoon, joka siis on rakentanut ympärillä, joka ei heijastele todellisuutta. Ja suositus on, että tätä muutettaisiin ja tämä me hyväksymme. Ennen kuin me muutamme sitä, meidän täytyy löytää hyviä tapoja katsoa sitä vipuvaikutusta, jonka pitäisi syntyä. Ajatus siitä, että EU-rahoitus ei teille alusta lähtien, siis on ollut se, että EU-rahoituksen tulisi saadaakaan vipuvaikutuksena rahoitusta muista taho, muilta tahoilta. Tämä on ollut ydinelementti, mutta meidän pitää löytää parempi tapa, jolla saadaan tämä näkymään. Ja tämä täytyy johtaa lainsäädäntömuutokseen. Sen lisäksi EIT ja komissio ovat jo käynnistäneet pohdinnan siitä, miten, mitä muita kohtia tässä EIT-asetuksessa pitäisi tarkastella, ja tämä tulee näkyviin myöhemmin, mutta komissio on siis todellakin vastannut tähän kertomuksen johtopäätökseen, ja sitten vielä muodollisesti, että meillä on EITn osalta tulossa puolivälin tarkastus, ja odotamme sen tulosta, mutta haluan tehdä kuitenkin selväksi, että se ei millään tavoin ole mikään ehto sille, että hyväksytään äh, tilintuomioistuimen kertomuksen suositukset. Me tulemme reagoimaan suosituksiin muutoksilla EITen oikeusperustaan ja teemme sen, kun tämä puolivälin tarkastus on saatu päätökseen, ja siis tämä EITen puolivälin arviointi. Ja haluan vain todeta, että tulemme valiokuntaan ja pidämme kaikki osapuolet mukana, mitä tulee yksityiskohtiin ja ajoitukseen, jotka liittyvät näihin ehdotuksiin sitten myöhemmin. Nyt vielä, rouva puheenjohtaja, haluaisin myöskin tarttua siihen, minkä kommentin, jonka on tehty tästä komission valvonnan sijoittamisesta. Se on pääosasto EAKilla, jossa minä työskentelen. Tämä on asia, joka on aiheuttanut paljon keskustelua kirjoitustajien piirissä ja samoin myöskin komissiossa eri yhteyksissä. Nyt ottaisin ehkä askeleen taaksepäin ja katsoisimme, mikä oli EITn alkuperä. Alkuperäinen ajatus silloin, kun sitä pohdittiin vuoden 2005 paikkeilla ja siitä eteenpäin, se luotiin virallisesti vuonna 2008, EITn tuli heijastella vanhaa ajatusta, joka oli MITllä, Massachusetts Institute of Technologylla. Siis alkuperäinen ajatus oli, että sen pitäisi syntyä tällaisen, tällaisen koulutuslaisen ympärille. Ajatus oli, että komissio, siis tuolloinen komission jäsen, joka oli vastuullisuus, josta ajatteli tätä asiaa, ja totta kai tähän aika ajoin on herätetty kysymyksiä, oliko tämä nyt oikea paikka ottaa vastuu asiasta. Mitä minä voin nyt sanoa, kun siis tilintastumistuimen jäsenet ovat puhuneet nyt sidosryhmien kanssa asiasta, että tämä olisi kenties parempi, että tämä valvonta olisi muualla, mutta riippumatta siitä pitäisi kuitenkin olla paremmat yhteydet EITen, eikä pelkästään EAC-pääosaston ja myöskin komission muiden osien kanssa kokonaisuudessaan. Tämä on nyt sellainen asia, joka, josta täytyy katsoa hiukan sitä, mitä havaintoja on tehty tässä tuomioistuimen kertomuksessa, mutta on suhteellisen paljon integraatiota siinä, miten komissio toimii suhteessa EIT. -hän. Tämä näkyy monella eri tavalla. EIT, jos haluatte, niin Budapestissa – keskustelee eh, pääosasto EAKen kanssa Brysselissä ja missä on tarvetta vuorovaikutuksen komission muiden osien kanssa. EAK eh, pääosassa toimii tällaisena välineenä, jonka kautta EIT voi ottaa yhteyttä komission muihin osiin. Tästä riippumatta osaamis- ja innovaatioyhteisöt eri alueille, jotka käsittelevät jotka toimivat eri toimien, toimiksiantojen pohjalta, esimerkiksi ilmasto, joka, mm, ilmastoyhteisö, joka vastaa ilmastokysymyksistä ja digi, digitaalinen osaamisen innovaatioyhteisö, joka käsittelee informaatiotekniikkaa ja myöskin uudet yhteisöt, kuten terveys, niillä kaikilla on omat erilliset yhteytensä eri osiin komissiota. Ne ovat integroituneita eri komission politiikka-alueisiin ja aika ajoin ne ilmoittavat äh, tästä ja Ne ovat luoneet omat yhteytensä eri politiikan alueisiin, jotka heijastelevat niiden toimeksiantoa. Yksi asia, jonka, jonka ei te tässä on tehnyt, on se, että esimerkiksi osaamisen innovaatioyhteisö, joka käsittelee ilmastokysymyksiä, on hyvin läheisesti tekemissä komission yhteisöiden kanssa, jotka olivat valmistelemassa esimerkiksi Pariisin ilmastokokousta viime vuonna, ilman että se on toiminut EAC-pääosaston kautta. Meidän ei tarvitse olla mukana tällaisissa tapauksissa. Ei meidän tarvitse olla jarruttamassa, estämässä välttämättömiä keskusteluja, jotka liittyvät tällaiseen aihekohtaiseen vuorovaikutukseen, jota täytyy olla sillä tämä on tarpeen, jos nämä äh, kikit äh, halutaan toimivaan oman roolinsa mukaisesti komission tasolla. Koko vastaukseni, kokonaisvastaukseni tähän kommenttiin, jonka tilintusmieston esitti ja te, rouva puheenjohtaja, on se, että me uskomme, että on äh, huomattavassa määrin integraatiota EITn suuntaan. Ajattelen koko tätä Brysselin poliisin politiikan tekemisaluetta ja me otamme huomioon kuitenkin suosituksen, me otamme huomioon kommentit, joita sen takana on, joten sidosryhmät ovat sanoneet tilastumistumille, että tässä on heikkous, on, tässä täytyy olla jotakin tämän takana ja me otamme asian vakavasti, teemme työtä parantaaksemme tätä lisäämällä integraatiota ja katsoin sitä, miten EIT ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöt, miten ne voivat tuoda ponnistelunsa mukaan politiikan valmisteluun yleisesti täällä Brysselissä. Ennen kuin päätä puheenvuoron, rouva puheenjohtaja, Täällä esitettiin myös kommentti tähän kommentissa korkean tason ryhmästä, jonka komission jäsen Navracic on luonut. Haluaisin ehkä sanoa siitä vielä jotakin. Tämä on korkean tason ryhmä, jossa on viisi asiantuntijaa, jotka komission sen Navracic on nimittänyt työskentelemään lyhyellä toimeksiannolla. He aloittivat työnsä viime kuussa. Tavoitteena on, että heitä tulee kertomus komission sen Navracicille syksyyn mennessä. Painopiste on siinä, että tuetaan EITn äh, johtokuntaa niin, että löytää strateginen tulevaisuus EITlle. Tähän asti, tähän mennessä tämä ryhmä on tarkastellut äh, he menivät siis käymään sen jälkeen, kun tämä kertomus, kertomus tarkistui, mutta pää, strategiset kysymykset, joita on esitetty, niin he tarkastelevat näitä strategisia kysymyksiä. He tarkastelevat, he ovat tämä ryhmä tarkastelee EITn strategista tulevaisuutta pitkälti siinä niissä puitteissa, jotka herra de Jong esitti omassa puheenvuorossaan, kun puhuttiin tällaisesta äh, paremmasta yleisestä koko toiminnan virtaviivaistamisessa EIT-ssä, eli myöskin suhteessa horisontti 2020 innovaatioiden tukemiseksi. Tämä on siis se konteksti, jossa he työskentelevät. He tarkastelevat EITn suoritustapaa ja tekevät suosituksia sen osalta. Tämä on siis ryhmä, joka raportoi komission jäsen Navracicille ja EITn johtokunnalle. Mutta jos teidän välikuntanne on kiinnostunut asiasta, rouva puheenjohtaja, jos haluatte tavata tämän ryhmän jossakin vaiheessa, se varmastikin on järjestettävissä. Jos jokin asia jäi nyt minulta huomaamatta, pyydän anteeksi ja, ja kääntykää, kysykää uudestaan. Kiitos. Herra Brenningmeier, lopuksi ja puheenvuoro saa olla lyhytkin. Kiitos. Thank you very much, Chair. I, indeed, I will. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyitä vastauksia todella. Erittäin arvokas keskustelu ja kertomuksen käsittely keskittyen EITn toimintaan ja osaamisen innovaatioyhteisön. Herra De Jong otti tärkeän kysymyksen esille, nimittäin ero toisaalta tutkimuksen ja tutkimustuen välillä ja toisaalta pyritään sitten edistämään innovaatiota Euroopassa. Sehän tässä on tarkoituksensa KIKS-yhteisössä. Voidaan sanoa aivan yksinkertaistetusti, että EIT pitäisi alkaa pystyä muuttamaan tätä innovaatiotilannetta ja myös kestävällä tavalla niin, että se tukee itse itseään eikä tarvita enää mitään inputtia EU-sta. Sitten Eero Vogon otti tärkeän kysymyksen esille, nimittäin eri rahoitusmallien tuloksellisuus virastoissa. Ja minusta voimme luottaa, että kun tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota näihin eri järjestelmiin myös EITn yhteydessä, me puollamme rahoitusta, joka perustuu yhteistyötoimintamalliin ja monivuotiseen rahoitukseen, johon liittyy tällaisia virstanpylväitä, mutta myös verrattuna muihin virastoihin – tätä kautta voimme, tai niistä muusta voimme oppia paljon enemmän, miten hallinnon näitä tukirahoja. Ehkä myös julkiset tarjouskilpailut voitaisiin ottaa tässä huomioon pelkkien rahoitusosuuksien lisäksi. Täällä otettiin tärkeä kysymys esille. yhteistyö EAKin ja tämän EIT välillä. Komissio on jo kommentoinut tätä asiaa ja totesi, että on yhteistä EAKin ja It's not well known that there is that much cooperation within the... välillä. Ja mielestäni tämän pitäisi näkyä myös ulospäin, että tämän tyyppistä yhteistyötä näiden pääosastojen välillä on. Ja se on konkreettista yhteistyötä. Sitten vielä innovaation neuvostosta jo ilmoitettiin tutkimus- ja kulttuuripääosastosta. Ja mikä suuri näiden kahden välillä on, mielestäni pitäisi hiukan selventää tätä asiaa komissiosta. Ihan lyhyesti vielä. Komissio mainitsi korkean tason työryhmän ja tämä voikin innoittaa tätä toimintaa ja johtaa sitä. Toistaisin siis, että väitteet tästä vipuvaikutuksesta, jota syntyy EITstä, niitä on aliarvostettu harvat yritykset ja tutkimussuhteet, jotka on, se on perustanut, todennäköisesti saavat aikaan tällaista kestävyyttä ja meidän täytyy pystyä vakuuttamaan itsemme siitä, että EITstä voi tulla tällainen uutta uurtava instituutti, niin kuin sen alun perin pitikin olla. E, kyse on enemmän kuin sanosta ja puolesta. Tarvitaan tehokkaita käytännön tuloksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt lopuksi esittelijä De Jong. Very brief, uh, Madam Chair. Aivan lyhyesti vain puheenjohtaja. Uskon, että keskustelu oli oikein arvokasta, hyödyllistä. Te mainitsitte monia elementtejä, sanon saman kollega Vaughan. Nämä seikat voidaan ottaa mukaan tähän työsäkirjan, jota ryhdyn laatimaan yleisesti ottaen. Tuntui valitsevan konsensus siitä, että parannuksia tarvitaan EITn puolella ja erityisesti kun on kyse innovaatioista – niin innovaatiotyö niin ei tässä suhteessa ole vielä tullut loppuun saatetuksi. Kiitos. Näin tämä Pesessan kohta on saatettu päätökseen. Jatkammekin sitten seuraavalla kohdalla, joka on kohta kahdeksan, erityiskertomus 10 kautta 2016. Se on vasta eilen esitelty. Se koskee liiallista alijäämää koskevaa menettelyä tehokkaan toteutuksen eri... ja Siis tässä on tämä two-pack, six-pack, six-pack-menettely, mielenkiintoinen kertomus. Herra Zwickl on vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen, meillä vastaava jäsen on herra Hayes. Olkaa hyvä, herra Zwickl. Madam Chair, uh... Puheenjohtaja, hyvä esittelijä, parlamentin jäsenet, hyvät uh, kollegat. Haluan kiitos siitä, että on järjestetty kuuleminen uh, tästä kertomuksesta, vain yksi päivä sekä kun se julkaistiin eilen. Haluaisin vetää yhteen havaintomme, esitellä myöskin työmme ja kertoa se, mitä suosittelemme. Tässä kertomuksessa on todettu lisäparannuksia, että voidaan taata tehokas menettely tälle eh, liiallisen alijäämän menettely. Meidän mielestä komissio oli riittävän tiukka siinä, miten se toteuttaa tätä menettelyä. Tämä menettely oli suunniteltu, jotta pidetään julkinen talous järjestyksessä Euroopan unionissa. Toiseksi komissio menee riittävän pitkälle siinä, miten se seuraisi rakenneuudistuksia, se on keskittynyt oikeudellisiin ja muodollisiin piirteisiin, mutta ei katso sen vaikutuksia. Ja kolmanneksi, kun on nähtävissä myönteisiä viitteitä siinä, että komissio pyrkii järkeistämään tätä menettelyä, olemme kuitenkin tulleet siihen tulokseen, että komissio oli riittävän tehokas siinä mielessä, että se saisi luotettavaa tietoa jäsenvaltioilta, eikä se sovella menettelyjä johdonmukaisesti. Työssä me analysoimme prosessin, joka liittyy tilastotiedon tarkastelmiseen, jota jäsenvaltiot antavat, joka liittyy siihen, että päätöksiä tehdään tästä asiasta, ja sama myöskin komission toimia. Me siis emme arvioineet, onko tämä toiminta sen merkitystä, mikä arvioineet toimenpiteitä, mutta me keskitymme siihen, miten komissio panee toimeen politiikkaa sellaisena kuin se on suunniteltu. Tässä yhteydessä on olemassa hyvää tietoa, hyvää analyysiä, jota Eurostat antaa ja ajatellen myöskin perustietoa, joka, jota jäsenvaltio antaa ja analyysi, jota myöskin tehdään pääosastolla komissiossa. Ja tulos on se, että komissio hyvin laajalti tutkii annettua tietoa, sen laatua, ja tämä tehdään hyvin, eh, hyvin kattavien sisäisten sääntöjen ja ohjauksen mukaisesti, ja ennusteet kootaan, ja näissä käytetään hyvin laajalti käytettyjä menetelmiä. Kuitenkin on olemassa puutteita siinä, miten tutkitaan äh, tilastotietoa. Esimerkiksi äh, kun tilanne, jos tilanne heikko ja analyysi perustuu tietoon, joka välttämättä ei ole aina täydellistä, ja sitten on äh, asia, sellaista, ei ole riittävää analyysiä jäsenvaltion riittävästä omasta valvontajärjestelmästä ja voisi myöskin tarkastella sitten jäsenvaltion antamaa tietoja. Avainto, avainkysymykset, joita tehdään pääosastolla, edellyttävät lisäselkeytystä ja suurempaa avoimuutta. Lukuisat uudistukset ovat lisänneet analyysiprosessin mutkikkuutta, mikä tekee vaikeaksi saadaakaan selkeä yhteyttä analyysin ja johtopäätösten välillä. Ei ole selvää, milloin finanssipoliittinen toimenpide voidaan katsoa tilapäiseksi toimeksi, eikä voida myöskään sanoa, miten tällainen eh, toimenpide voitaisiin kvantifioida. Mitä tulee eh, tietojen eh, seurantaan, joka oli toinen asia, joka liittyy näiden toimenpiteiden seurantaan, me totesimme, että tiedon laadun arviointi ja taloudelliset analyysit olivat sellaisia, että niistä puuttui avoimuutta. Tähän asti on keskitytty enemmän hallitusten alijäämään, sen sijaan, että olisi katsottu pitkän tähtäyksen julkisen talouden kestävyyttä ennen kaikkea jäsenvaltioissa, jotka ovat voimakkaasti velkaantuneita. Olemme todenneet, että jäsenvaltioiden raportointi, joka liittyy kollektiivisen toimiinsa, voitaisiin parantaa. Seuranta, valvonta, jota komissio tekee, on asia, joka on yhä mutkikkaampaa ja siitä puuttuu avoimuutta ja meistä mielestä siinä, tämä johtaa myöskin siihen, että on rajallista arviointia siitä, miten tehokkaita ovat rakenteelliset uudistukset. Tämä johtopäätöksenä siitä, että kaikki uudistukset, joilla pyritään vahvistamaan budjettikuria, e, niitä osin ei tämä menettely sisältynyt riittävästi korrektiivisia mekanismeja ja prosessilla on myöskin sillä on riittävää vaikutusta ehdotetta ajatellen sitä, mitä ovat toimenpiteet, joita on ehdotettu. Mitä me siis haluaisimme? Me haluaisimme, että komissio vahvistaisi menettelyn uskottavuutta. Tässä yhteydessä on tehnyt jotakin suosituksia, joilla voidaan parantaa menettelyä. Tämä osoittuu kumppaille Equin ja Eurostat pääosastoille. Olemme osoittaneet, että me haluamme siis vahvistaa tilastollisen tiedon arvioinnin menettelyä, koska se on perusta tälle menettelylle. Haluaisimme vahvistaa aloimuutta ja sel- analyysiä tehdä selkeämmäksi ja haluaisin myöskin päätöksen osalta saada tämän aikaan ja niin suostumisen osalta saada tätä aikaan. Komissio pyrkii vahvistamaan toimia. Pitäisi olla vahvistettua yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ennen ajattelen nimenomaan eh, kansallisten eh, finanssipoliittisten neuvostojen kanssa ja olisi myöskin eh, olla parempaa, tehokkaampaa integrointia, mitä tulee eri seurantamekanismeihin, johtopäätöksiin. Komissiolla on ratkaisevan tärkeä rooli siinä, että varmistetaan, että äh, liiallisen alijäämän menettely toimii kunnolla, mutta sen täytyy olla tiukempi. Se ei ole riittävästi tietoinen siitä, mitä paikan päällä tapahtuu, eikä se sovella jää sääntöjä johdonmukaisesti. Kiitos. Kiitos. Puheenvuoron saa nyt esittelemme herra Hayes. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitos myös tilintarkastustuomioistuimelle näistä erittäin merkittävästä erityiskertomuksesta. Käsittääkseni tämä on tämän tilintarkastajan viimeinen erityiskertomus. Haluaisin sinun häntä tähän tekemästään työstä viimeisten kuuden vuoden aikana. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut sitä, kuinka komissio käyttää määrärahojaan asettaakseen kyseenalaiseksi lisäalijäämiä koskevan menettelyn. On erittäin tärkeää tutustua tähän aiheeseen, koska tämä on osa uutta arkkitehtuuria, jonka puolesta kansat ovat äänestäneet minun tapauksessani Iranin äänestäjätä erityiskansanäänestyksessä, kun he päättivät tukea finanssipoliittisia sääntöjä ja uutta toimintasyys- ympäristöä, niin kuin muidenkin meidän parlamentit ovat tehneet. Nyt tarvitsee, tarvitaan säännöt, joka koskee meitä kaikkia, kaikkia jäsenvaltioita. Niitä täytyy pistää täytäntöön kaikkien Euroopan unionin sääntöjä. On oikeastaan sanoa, että uutta arkkitehtuuria täytyy suojella. Miksikö? Siksi, että mikäli maat joutuvat kammottavaan alijäämävenettelyyn Yksi ihmisryhmä, johon tämä enemmän vaikuttaa kuin muihin, ovat kaikkein köyhimmät ihmiset tuossa yhteiskunnassa, koska hyvin pitkälti he valtion avun varassa Säännöt, jotka laaditaan, täytyy laatia niin, että köyhyydessä olevat ihmiset saavat pikemminkin tukea sen sijaan, että niitä, jotka muutenkin pärjäävät. Ne maat, jotka ovat joutuneet tähän mukaan luottaa minun maani, ovat joutuneet erittäin vaikean vajetilanteeseen. 11, 12, 13 prosenttia on vajetta ja sitten 3 prosenttiin pitäisi päästä oikaisupuoli tässä liensäilöimään koskevassa menettelyssä astuu kuvan mukaan. On erittäin tärkeää pohtia sitä arkutehtuuria, joka tässä on käytössä. Mietinnössä painetaan kolmea asiakkaa, jotka erittäin tärkeitä. Ensinnäkin järjestelmän toimivuus ja loukkaamattomuus. Sääntö, säännöt täytyy saada pätemään sekä pieniin maihin että suurimman huolimatta niiden koosta. Sääntöjen täytyy olla sellaisia, ne kohdistetaan kaikkiin maihin. Toistaiseksi näin ei ole ollut kasvu- ja vakaussopimuksen yhteydessä tämän havaittu. Sääntöjä täytyy myöskin avoimia. Meidän täytyy mitata kaikkien, kaikissa yhteyksissä samoja asioita ja tietojen täytyy olla yhdenmukaisia kaikkialta Euroopassa. Eurostatin tietojen osa täytyy luottaa siihen, että tiedot ovat samoja kaikkien maiden kohdalta, kohdalla. Ne maat, jotka liiastaan niin alijäämien menettelyyn, ja sitten toisaalta ne maat, jotka ovat alle 3 prosentin vaiheessa saattaa, että niissä tarvitaan erilaisia tällaisia toimia, joilla pystytään edistämään kasvua. Sääntöjen täytyy olla riittävän joustavia niin, että voidaan saada kansallisia toimia sekä menopuolella että verotuspuolella, että pystytään edistämään kasvua, jotta työttömyys saadaan alas ja veron keruutaansa vilkastuu. Uskon, että sopimuksen aikaisemmin kannalta tämä on erittäin tärkeä. että myöskin tuntee nämä saanut omakseen niin, että ne katsovat parantavansa omaa finanssipoliittista asemaansa. Mikä nyt on tässä yhteydessä tärkeää, äärimmäisen tärkeää, on se, että sääntöjä ei loukata. Kuten sanoin, näin on aiemmin tehty. Suurit jäsenvaltiot menneisyydessä päässeet, niin kuin koiraveräjästä. Kymmenen vuotta sitten näin oli vielä. Silloin kun oli kyse kasvojen vakaussopimuksen toteuttamisesta. Nyt suurit jäsenvaltiot eivät enää pääse samalla tavalla kuin koiraveräistä, mikäli rikkoat sääntöjä. Mikä 3 prosenttiin ja 60 prosenttiin päästään niin, että liestä menetystä päästään tähän suojelevaan puoleen tässä sopimuksessa. Uusia rakenteellisia toimia tarvitaan maan finanssipoliittisen aseman rahoitusaseman korjaamiseksi. Mitä me tässä pyrimme tekemään? Tässä pyritään lähentymiseen, konvergenssiin. Tämä ei ole tärkeää pelkästään jäsenvaltioiden kannalta, vaan tämä on myöskin tärkeää kaikkien jäsenvaltioiden kannalta, koska epätasapainon kasvu kiinteistömarkkinoilla joissakin maissa on luonut vaikeuksia meille kaikille. Tämä luo vaikeuksia meille kaikille pidemmällä aikavälillä. Siksi tarvitaan lähentymistä, konvergenssia. Täytyy tehdä täysin selväksi, että epätasapainosta täytyy päästä eroon, epätasapainotiloista, jotka johtuvat viimeisten 15 vuoden aikana tehdystä virheestä. Nyt no, täytyy todeta myöskin, että tietystikin liian alijäämiä koskeva menettely ei liity pelkästään vajeeseen, vaan myöskin velkaan. Velkaantunut manner, velkaantuneen manner vuoden 2008 kriisin myötä. Ja meidän täytyy kerta kaikkiaan pikkuhiljaa pystyä vähentämään velkaantuneisuusastetta, joka on edelleenkin liian korkealla Uskon, että tämä tulee selväksi myöskin mietinnössä ja erityiskertomuksissa. Jotkut huomioni, olen työstänyt näitä muuten oman maani valtavarmistaminen kanssa, ei ole mitään tiedä. Me halutaan valittaa, vähentää, täytetään tehdä kolman tapa. Voidaan lisätä veroja, voidaan vähentää menoja, taikka sitten voidaan pyrkiä edistämään kasvua. Mitä on kasvua syntyy, sitä enemmän saadaan verotuloja ja sitä enemmän voidaan vajetta tilkitä. Uskon, että eri maissa on ryhdytty tai juuri erittäin vaikeisiin haasteisiin mukaan luottana minun maassani. Tästä tarvitaan tukea Euroopan unionilta, jotta päästään takaisin kasvun tielle. Vain kasvun avulla voidaan tilkitä kuilu verojen ja menojen välillä. Suosituksena on vain lyhyesti, joten liian pitkään. Pyydän anteeksi, mikä näin jo tein. Uskon, että taikka toden teolla pidän hyvänä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta. Heillä on aivan sy- hyvät syyt laatia erityiskertomus siitä, kuinka komissio käyttää omaa rahoitustaan hyväksi valvauksen tätä kaikkea. Toiseksi tarvitsemme paljon enemmän avoimuutta ja myöskin sopu täytyy saada aikaan niistä tiedoista, jotka tarvitaan arvioiden ja omakohtaisten arvioiden tekemiseksi. Osittain eri mieltä tilintarkastustoimisten kanssa. Minusta paljon enemmän tarvittaisiin täysimittaista tietojen julkistamista maakohtaisen arvioiden osalta. Tiedät jossakin olosuhteessa. Tilintarkastustoimistomme mielestä ovat poliittisesti arkaluontoisia tietoja. Tässä on kenties tilaisuus parlamentin valiokunnalle tai yhteisille valiokunnille tarkastaa tätä asiaa suljettuneiden takana, mutta ei näe mitään syytä, miksi ei täysimittaisesti julkaistaisi komission tekemiä maakohtaisia arviointeja. Tämä olisi hyvä nyrkkisääntö, jota voisi noudattaa. Kysyisin myöskin, onko komissio riittävästi henkilöstöä käytössään kunkin jäsenmaan kohdalla, jotta voitaisiin riittävästi arvioida sitä, onko liiaisia ali, välineellä koskevaa menettelyä sovellettu niitä tavoitteisiin on päästy vankalla tavalla. Katsoin, Terpan parlamentin seurata tätä tilannetta erittäin huolella. Meidän täytyy tarkastella myöskin maakohtaisia arvioita yleisestä alijärjimenettelystä. Meillä on valiokunta ja alivaliokunta, tätä voitaisiin tarkastella. Ja kuten sanoin, meidän täytyy varmistaa, että kansallisella finanssipoliittisella neuvostolla on oma asemansa. Tämä on uusi arkkitehtuurin osa. Meillä on nyt Irlannissa riippumaton finanssipoliittinen neuvosto, niin jossakin muissakin jäsenvaltioissa. Ne käyvät yhteistyötä finanssipoliittisen lautakunnan kanssa komission tasolla. Näiden finanssipoliittisten neuvostojen työtä täytyy valtavirtaistaa tai yhdenmukaistaa. Kyse pelkästään vajeen vähentämisestä, vaan myöskin pelan vähentämisestä ja niin kuin olen muutenkin sanonut mietinnössäni, katson, että on tärkeää, että riittävästi joustavuutta taataan, jota voidaan pitää kiinni reaalisia alijäämiä koskevien menettelyiden sääntöjen noudattamisesta, samalla kun pidetään kiinni kasvu- ja vakaussopimuksen säännöksistä. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että joskus tapahtuu jotain epätavanomaista ja odottamatonta makrotalouden puolella. Hyvin paljon työtä jo tehty tämän ymmärtämiseksi. Riittävä joustavuus täytyy taata koska kaikki taloudet eivät ole samanlaisia. Olemassa valtavan suuria eroja Välimeren alueen maiden ja Pohjois-Euroopan maiden talouksissa. Ja tämä täytyy ymmärtää. Joustoa tarvitaan ei niinkään sääntöihin, vaan niiden toteuttamiseen ja siihen, kuinka tietoja kerätään ja tulkitaan liiallisten arjaa menettelyn osalta. Sääntöjen toteuttamista täytyy läheisesti kohdataan myöskin silloin, kun on kyse Euroopan talouden ohjausjaksosta ja siihen liittyvistä toimista. Maakohtaiset suositukset talouden ohjausjaksossa ovat sellaisia, että riittävästi ei ole seurantaa näiden suhteen. Parlamentti on riittävästi seurannut niiden toteamista eikä parhaita käytänteitä ole verrattu. Mikä tämä mietintö pystyy paremmin kyseenalaistamaan tai äh, valottamaan komission roolia tässä kaikessa, niin silloin tämä on onnistunut. Kiitos paljon. In der Tat eine Großbaustelle. Toden totta mutta tämä on melkoinen työurakka, työsarka. Hienoa, että talousvaliokunnan jäsenet ovat päässeet paikalle myöskin selmäkeskusteluun. He ovat aina jatkuvasti kutsuttuna tänne näihin keskusteluihin. He ovat aina tervetulleita. Anjala Zender seuraavana. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää, että talous- ja sosiaalikomitean jäsentä kutsuttu paikalle. Haluaisin kiittää kollega Heisiä hänen selkeystä. Hän on tunnistanut sellaisia kohtia, joissa tuo tilintarkastustuomioistuinkin meitä on nyt auttanut, otta, kun otamme näitä ensimmäisiä askeleita, kun arvioidaan välineitä, jotta voidaan harjoittaa parempaa talouspolitiikan ohjausta kriisin jälkeisessä ajassa kriisin laajuushan on niin valtava, että kaikki joudumme koetukselle komissiosta ensimmäisenä. Tässä on opittu kyllä paljon, myönnän sen. Ja huomenna käs... käsitellään tällaista mietintöä, joka liittyy rakenteelliseen apuun valtiolla. Tämä kaikki liittyy tähän kokonaisuuteen. Meidän pitää oppia ennakoimaan uusia tämän tyyppisiä tilanteita kysyisin tilintarkastustuomioistuimen edustajalta, jos voisi antaa vielä enemmän tekijöitä elementtejä. Yksi ongelma, joka tuli rahoituskriisin yhteydessä esiin, mutta tämä tuli esille myös pakolaiskriisin yhteydessä, nimittäin mahdollisuus toimia EU-toimielinten tasolla, löytää dynaamisia välineitä, mutta myös riittäviä välineitä ja resursseja, jotta voidaan reagoida tämän tyyppisiin kriisiin, jotka eivät ole välttämättä välittömiä, vaan vaikka ne alkavat tiettynä hetkenä, mutta monta kertaa ei voida edes identifioida alkua tai mihin asti tämä kaikki jatkuu niin kuin rahoituskriisin yhteydessä ja milloin tämä kaikki alkaa synnyttää kielteisiä vaikutuksia. Ja näin ollen yksi asia, jonka kysyisin tilintarkastustuomioistuimelta. Siis nämä kertomukset, joita on tehty myös pakolaiskriisistä, voitaisiinko tätä kautta esittää suosituksia, millä tavalla EU-toimielinten pitäisi mahdollisimman nopeasti eh, saada, eh, saada jonkinlainen strategia tai toimintamalli aikaan, että voitaisiin estää tapahtumia, kun on opittu kuitenkin muistakin kansainvälisestä yhteisöstä, ja miten voidaan saada aikaan muutoksia näihin rakenteisiin. Useinhan tämä on varsin jähmeää, hidasta toimintaa, hallinnointi on suurta, byrokratia on suurta, valtavasti henkilöstä. Miten voitaisiin joustavasti reagoida tämän tyyppisiin suuriin kriiseihin, joita syntyy aina tiettynä hetkenä, ja sitten ne tavallaan vaarantavat tai riskeeraavat ainakin huomattavia osia eurooppalaista rakennetta. Tämä kysymys siis meillä. ja sitten myös komissiolle kysymys. On nimittäin selvää, että olemme kamppaille tämän alijäämän kanssa, niin kuin herra Heski sanoi, siitä sy- syyt ovat usein varsin erilaisia, mutta näin ollen komission toiminta pitäisi olla myös erityyttä. Olen tästä samaa mieltä, koska tilanteetkin ovat erilaisia, ongelmat ovat erilaisia alkuperältään ja syiltään, mitä tulee valtion velkaan, budjettialijäämään. Irlannin tilanne on eri kuin jonkun muun maan, joten tässä käsitellään liiallisen alijäämän menettelyä. Alijäämä, alijäämän on tällainen vaikea riski tai kysymys ratkaista ja synnyttää valtavia ongelmia. Mutta eurooppalaista ajatellen, missä kaikki olemme yhteydessä toisemme, niin kuin rahoituskriisikin osoitti, haluaisin kysyä teiltä, milloin aletaan ottaa huomioon liiallinen ylijäämä, budjettiylijäämä, koska täällähän on jäsen, sellaisia maita, joissa on budjettiylijäämä ja on tiettyjä dogmeja, jotka ovat niin vaarallisia, niin yhtä lailla niin kuin liian velkakin, tämäkin johtaa meidät ihan mahdottomiin tilanteisiin niin kuin näemme päivittäin. Haluaisin kysyä, onko komissiolla tarkoituksena laatia menettelytapa, joka koskee liiallista budjettiylijäämää, koska minä tietenkin tulisin pyytämään omassa mietinnössäni, kun huomenna sitä käsitellään, tätä asiaa, koska mielestäni yksi ongelma, joka meillä on, on, että meidän yhteisössämme on niitä, jotka ovat joilla on ollut tietynlaisia perinteisiä, historiallisia, uskonnollisia tapoja, jotka on ihan pyhiä näitä tapoja. Ja on tullut, tämä on aiheuttanut meidän yhteisömme sitten on vaarassa myös tämän liiallisen ylijäämän takia. Siis ei puhuttaisi vain liiasta alijäämästä, vaan myös ylijäämästä sitä pidetään tavallaan hyvän asian, mutta ei se välttämättä aina ole hyvä asia tällainen ylijäämä. Olemme nähneet historiallisesti, että kun puolustetaan tällaista liiallista ylijäämää, niin ei se välttämättä ole hyvä asia. Siis komissio otettu kysymys, milloin otetaan käyttöön liiallisen ylijäämän ja ylijäämää koskevan menettely, milloin sellaista ruvetaan rakentamaan. Sitten tilintarkastustuomioistuimelta, oletteko valmis arvioimaan ja suosittelemaan tarvittaessa tämän tyyppistä uudenlaista ylijäämämenettelyä? Kiitos. Kollege Ivan, bitte. Kollege Ivan. Mulțumesc. O să vorbesc în calitate de shadow raportor, dar și... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen varjoesittelijä ja myöskin ekonovaliokunnan, talousvaliokunnan jäsen. Haluaisin lyhyesti painottaa joitakin seikkoja, jotka minun nähdäkseni ovat tässä tärkeitä. Ensinnäkin nyt avoimuutta. Tämä on erittäin tärkeä asia. On tärkeää, että kun komissio keskustelee kunkin jäsenvaltion kanssa asioista, nämä tiedot täytyy toimittaa keskustelusta myöskin Euroopan parlamentille, kun on kyse yhdestä laajemmin menettelystä ja maakohtaisista keskustelusta. Näiden täytyy olla avoimia keskusteluita. Riittävästi avoimuutta ei tänä, tällä hetkellä vielä ole. Ne parametrit, joita komissio noudattaa avoimuuden suhteen, eivät ole selkeitä. Uskon, että komission pitäisi jatkossakin ottaa paremmin huomioon kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen ja eurooppalaisen vastaavan elimen näkemykset menettelyitä soveltaessa. Minun nähdäkseni tämä lyhyeseen alijäämiä koskeva menettely on hyvää luonteeltaan. Sillä pyritään vähentämään jäsenvaltioiden velkaantumista. Tämä hyväksi kestävälle taloudelle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Mutta ei näihin tavoitteisiin pidä pyrkiä hinnalla millä hyvänsä. Budjettikuri on pitkälti hidastanut jäsenvaltioiden talouden pyörien pyörimistä. Uskon, että tällaiset tiukat, tiukkuustoimet ovat toimia, joista pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon. Saman hengen vetoon sanoisin, että ei niitä kuitenkaan pidä heittää ikkunasta pihalle noin vain, ei sitä pidä noin vain luopua. Valtava varojen käyttö vain yhtäkkiä tietystikin parantaisi talouden pyörin, pyörimistä, mutta ei nyt katso, että näitä kannattaa kuitenkaan mennä. Tästä tarvitaan todellakin lisää avoimuutta ja joustavuutta, niin kuin esittelijäkin sanoi, kun arvioidaan kunkin jäsenvaltion todellista taloustilannetta. Koko järjestelmä tai menettely luotiin jäsenvaltioiden auttamiseksi, jotta jäsenvaltiot pääsisivät pois kriisistä ja pystyisivät paremmin hoitamaan kansallisen talousarvionsa tulo- ja menopuolen. Euroopassa tilanteet vaihtelevat kuitenkin eri jäsenvaltioiden kesken. Euroopassa on 28 jäsenvaltiota ja jäsenvaltioiden tilanne vaihtelee hyvinkin paljon Vähän jopa niiden jäsenvaltioiden, jotka sijaitsevat samalla alueella ja niidenkin talouksien välillä, jotka ovat samankaltaisia, niidenkin välillä on melkoisia eroja lyhyesti alijäämien menettelyssä tarvitaan viisautta, ja joustavuutta, ja kunkin jäsenvaltion tilan täytyy arvioida tapauskohtaiseksi jäsenvaltio kerrallaan. Euroopan parlamentin pitä, rooliin pitäisi myöskin olla merkittävämpi kuin aiemmin. Kaiken kaiken olisi onnitella esittelijää ja onnitella häntä tuloksista. Tämä työ on erittäin tärkeä meidän toimintamme ja tulevan toimintamme kannalta. Hyvä Lukka. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tähän puheenvuorot ovat keskittyneet eh, talouspoliittiseen ulottuvuuteen, joka koskee liiallista alijäämää koskevaa menettelyä. On puhuttu siitä, miten on suhtauduttu näihin alijäämiin, kun on ollut kysymys tästä rahoituskriisistä – ja miten paljon joustavuutta pitäisi olla tai miten paljon tiukkuutta pitäisikö valtion menoja ennemminkin pyrkiä vähentämään tai kenties pitäisikö rahoja kenties, käyt, varoja kenties käyttää enemmän, mutta nämä itse asiassa eivät ole asioita, jotka liittyisivät tähän kertomukseen, jonka tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Tässä on kysymys enemmänkin siitä, että on olemassa vakavia puutteita siinä, miten pannaan toimeen sääntöjä, jotka liittyvät työllistä alijäämää koskevaan menettelyyn. Siis tällaisia perustavanlaatuisia puutteita, joista komissio on vastuussa. Olemme voineet kuulla asioita, joiden pitäisi olla itse asiassa järkyttäviä. Ja tietopohja on sellaista, että sitä voidaan kiistää, asioita ei tutkita riittävästi, ei tutkita sitä, ovatko tiedot todella johdonmukaisia, ei tutkita sitä, ovatko tiedot sellaisia, että ne vastaavat laadullisesti vaatimuksia. Koko menettely on eh, epäselvä, dokumentointi ei ole riittävää, on voitu todeta. On siis monia vakavia syytöksiä, jotka kohdistuvat siihen, miten komissio parlamentin eh, hyväksymiä sääntöjä panee toimeen. Tästä seuraakin kysymys, onko niin, että säännöt, jotka parlamentti on päättänyt, ylipäätään sellaiset, että niiden pohjalta voidaan järkevästi, johdonmukaisesti ja avoimesti eh, edu, perustelulla eh, voimavarojen käytöllä eh, tapahtua komissiossa toimeenpano, vai onko kysymys siitä, että parlamentin vaatimuksia, jotka johtavat liialliseen mutkikuuteen, nimenomaan tässä liiallisen alijäämän menettelyn tapauksessa ja, ja eurooppalaisessa talouden hallinnassa, vai olisiko enemmänkin niin, että syy siihen, että tilintarkastustuomioistuin on tehnyt eh, hälyttäviä havaintoja siksi, että sääntöjen toteuttaminen ylipäätään ei ole mahdollista ja että on paljon mielivaltaa lähellä olevia ratkaisuja, joita komissio joutuu tekemään, jotka liittyvät tietoihin, joita käytetään ja liittyen menetelmään, jota sovelletaan ja että tämän tyyppinen menetelmä kenties ei välttämättä ole täysin dokumentoitavissa, mikä olisi välttämättä ajatellen sitä, että komission päätöksien tulisi olla ymmärrettäviä. Tilastoimiston on myöskin todennut, että komissio esimerkiksi käyttää sellaisia menetelmiä, jotka ovat laajalle levinneitä. Minä olen aiemmin toiminut tutkijana ja minä kyllä hiukan koen hälyttävänä tällaisen miettuuden, miten laajalti jotain tietoa on käytetty, missä piireissä niitä on käytetty. Tieteessä mikään ei ole laajalti käytettyä, vaan kaikkea, kaikkia menetelmiä arvostellaan, parannellaan, niistä on eri näkemyksiä, näkemyksiä siitä, mikä on soveliasta. Ja kysymys, joka olisi tehty tilastustumistumille, on se, että eikö olisi jossakin vaiheessa asettava kyseenalaiseksi sekin, mitä menetelmää käytetään – se, että sanotaan, että jokin muka on laajalti käytettyä, ei välttämättä merkitse sitä, että kysymys on hyvästä menetelmästä. On kenties muita menetelmiä. Miksi komissio on valinnut jonkin tietyn menetelmän? Mitä, mitä tietoja tiede esimerkiksi antaa, tutkimus antaa siitä, miten hyvä on se menetelmä, jota komissio käyttää. Tämän tyyppiset kysymykset täytyy minusta myös ottaa esille yhdessä kysymyksen kanssa, jonka myöskin tilintarkastustuomioistuimen edustajat ovat esittäneet, kuten mitä merkitsee, kun puhutaan e, kertatoimenpiteistä. Ja täydentäisin, mitä merkitsee e, alijäämä, joka on sellainen, että siinä on otettu huomioon e, vaikutukset, jotka ovat rakenteellisia. Voimme, mistä me tiedämme, mikä on rakenteellista ja mikä ei. Miten hyvin on dokumentoitua se, miten syntyvät rakenteelliset alijäämät ja miten on dokumentoitu se, että ne alijäämät todellakin ovat rakenteellisia. Tämäkin mahdollisesti voi johtaa siihen, että on päätöksiä, jotka e, arvioita, jotka komissio tekee, jotka eivät ole kenties täysin avoimia ja jotka ovat siihen, että tilanteessa syntyy väärä vaikutelma. Joten kysymykseni kuuluu, ajatellen tilintarkastustuomioistuimen havaintoja onko meillä parlamentissa ja komissiossa kenties tehtävä, äh, että kysymys on asiasta, jota kenties ei voida tyydyttävällä tavalla toteuttaa, koska tässä on asetettu niin paljon mutkikaita vaatimuksia komissiolle, eli äh, että ylipäätään äh, tiedoista riippumatta voi olla vaikea käsitellä tätä koko asiaa. Meidän parlamenttina pitäisi pohtia sitä, pitäisikö sääntöjä kenties vielä kerran yksinkertaistaa. Mitä? Kollega Flanagan. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiinnostavaa. Niin haluaisin vain viitata kollegan kommentin täällä edessä, kun hän puhui budjettiylijäämästä, koska paljon puhutaan siitä, että ihmiset rikkovat yli, alijäämäsääntöjä, mutta yl, ylijäämästä olen yrittänyt vähän tutustua tähän asiaan, ja kun etsii ja tutkii asiaa, niin liiallinen alijäämä menettely puhutaan ylijäämistä myös, joten nähdään tämä linkki Euroopan parlamentin nettisivuilta. Nämä alijäämät tai ylijäämät tavoitteet on määritelty rakenteellisin termein. Mutta kun klikkaa sitten nyt tässä enemmän tietoa, jälleen kerran ei puhuta yhtään mitään ylijäämistä, joten mietinpä vain, Voisiko komissio ehkä hiukan valaista minua näissä kysymyksissä? Kuinka huolissanne olette ylijäämistä vai onko tämä ollenkaan mikään ongelmakysymys? Koska se ohi menne täällä mainitaan, kun etsii tietoa tästä, mutta kun web-sivulle menee, niin on vaikea löytää tästä yhtikäs mitään. Onko kyse vain Irlannin kaltaista maista, jotka ovat alijäämässä, joita pitää läpsäytellä korville, vai sitten Saksa, joka jyrää ylijäämällä. Eivätkä nämä asiat ole nämä kyllä liittyvät toisiinsa. Miksi tarkastellaan vain alijäämää ja muu tässä vain unohtuu? Mikä on todellinen tilanne? Kuinka paljon te oikein väitätte näistä ylijäämistä? Onko se ollenkaan mikään huolenaihe? Sitten itsekin puhujalistalle. Mehän näemme jatkuvasti, että laimalle levinnyt on se menetelmä, että näin on tehty aina ennenkin. Haluaisin tehdä kysymyksen kummallekin komission edustajalle. Voivatko he sanoa, että suuria ja pieniä jäsenvaltioita kohdellaan tässä alijäämämenettelyssä yhtä lailla, koska tässä erityiskäytössä puhutaan Italiasta, Ranskasta ja Saksasta, eikä kuitenkaan voida sanoa, miksi päätökset on tehty tietyllä tavalla eikä toisin. Tämä on yksinkertainen kysymys, olisi mukava, jos siihen saataisiin yksinkertainen vastauskin. Ja sitten herra Veroda Capellot Eurostatista ja herra Penk talouden ja rahoituksen pääosastolta. Jos äänsi nimet väärin, pyydän anteeksi. Kuka teistä aloittaa? Thank you. Uh, perhaps on behalf of ECFIN. I... Ehkä ECFINin puolesta voisin sanoa, koska suurin osa kysymyksistä, sitten kaikkikin, liittyivät liialliseen alijäämämenettelyyn. Varsinaisesti haluaisin kiittää tilaisuudesta tarjota ECFin pääosaston näkemyksiä tästä tärkeästä mietinnöstä ja haluaisin kiittää, teitä, kiittää myös esittelijää arvokkaasta panoksesta varsinkin näin tiukassa aikarajoissa, kun on joutunut, jouduttu toimimaan. Haluaisin tarttua kysymykseen, joka tässä juuri tehtiin puheenjohtajan suulla. Aikooko komissio, mikä ymmärsin oikein, osittain soveltaa sääntöään jäsenvaltion pieniin ja suuriin yhtä lailla? Vastaus on kyllä varmastikin. Teemme kaikkemme, jotta näin juuri olisi. Me kyllä annamme tiettyjä teknisiä selityksiä tässä kertomuksessa, joka liittyy jotka liittyvät tavoitteisiin, jotka on otettu esille Saksan, anteeksi, Saksa, äh, Ranskan tapauksessa. Tilintarkastustuomioistuin esittää myös vastalauseita pienien maiden kohdalla, esimerkiksi Malta kohdalla näin on. Teemme parhaamme antaaksemme vastauksia tähän kysymykseen. Me emme ole sitä mieltä, että komission puolella ainakaan olisi mitään erilaista kohtelua suurempien pienten kohdalla. Esittelijä ottaa esille, että episodin, joka koski menneisyydessä yhtä suurta maata 13 vuotta sitten, mutta sitten tehty, oli tiettyjä poliittisia päätöksiä tai ei tehty mitään päätöksiä oikeastaan neuvoston tasolla. Haluaisin korostaa tätä seikkaa. Komissio siinä yhteydessä teki parhaansa soveltaakseen puolueettomasti lakia tai sääntöjä suurinkin maihin. Ehkä muutama kommentti. Ja tätä kautta yritän ymmärtämään tämän edessä olevan ongelman. Ja sitten jos sallitte, menisin suoraan käsittelemään tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Ja ohi menen ehkä pystyn vielä antamaan joitakin vastauksia jäsenten esittämiin kysymyksiin. Esittelijän asiakirjassa on tärkeää, tärkeää tietoa meidän mielestämme. Nimittäin se, kuinka tärkeää so- sopeutettavuus ulottuvuus finanssipoliittisissa puitteissa on ja kuinka tärkeää että on, että tämä näkyy tällaisten puitteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Itse asiassa meidän kokemuksemme mukaan vuosien ajalta ja olen ollut tässä toiminnassa mukana vuosien ajan muun muassa neuvottelussa x lainsäädännöstä on täällä on lähes mahdoton yhtälö edessä. Tai no, ei se nyt mahd- e- ei ole mahdollista, että samanaikaisesti yhtä lailla saavutetaan kolme tavoitetta. Yksinkertaisuus, ennustettavuus ja sopeutettavuus. Tässä on hiukan tästä pelivaraa että tämä pitää myöntää. Kompromissa pitää tehdä. Yksinkertaisia sääntöjä voi olla, mutta joku suurempi auktoriteetti voi kutsua niitä myös typeriksi, tai näin on tapahtunut, lainaus päättyy. Samoin, kun yrittää sopittaa, sovittaa yhteen uskottavuuden ja sopeutettavuuden, sehän on edessä varsin usein, Uskottavuuden. Silloinhan syntyy aina suurempaa monimutkaisuutta, mutta tämä ehkä on ihan avainkohta, jonka ottaisin teidän kanssanne esille. Tämäkin yritys luo vieläkin suurta monimutkaisuutta. Se olisi turhaa loppujen lopuksi, jos tuloksena on se, että poistetaan välttämätön arvioinnin tilaa, marginaali, mitä tulee tiettyyn budjetti- tai finanssipuoliseen tilanteeseen. Illannen kokemus, johon täällä viittattiin esittelijän suulla, mutta myös muiden maiden kokemukset ovat tärkeitä. Ne kaikki osoittavat, kuinka tärkeää on soveltaa tervettä järkeä ja arviointikykyä maakohtaisella tavalla, ottaa niiden tilanteet huomioon. Että tätä ei pitäisi nähdä epäjohdonmukaisuuden merkkinä tai sellaisena, että ei ole tarpeeksi tiukkoja. Turhaa sanoakaan, että kansallinen ja kansalliset finanssipoliittiset raamit ovat vaikeita kysymyksiä. Me emme väitä, että meillä on ihan tällainen vastaus tähän keskusteluun. Tämä näkyy näistä eri näkemyksistä, jotka tietysti legitiimistäkin ovat erilaisia. Me jatkossa pyrimme löytämään näitä vastauksia. Jos ja tämä näkyy meidän vastauksessamme eri kommentteihin, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt eri kysymyksistä. Siis jos nyt kuitenkin siirryn näihin suosituksiin, koska minusta tämä on ehkä kaikkein tärkein asia, jos tänään puhutaan, niin aluksi tekisin ihan selväksi, että tuomioistuimen suositukset kaikki liittyvät relevantteihin kysymyksiin. Ja me olemme sitoutuneita jatkamaan työtä joka ikisen kysymyksen parissa, joihin tuomioistuin viittaa. Silloinkin, kun emme pysty hyväksymään täysin kyseisiä suosituksia, tämä ei silti niinkään ole mikään perustavanlaatuinen mielipideero tuomioistuimen välillä, vaan pikemminkin on kyse siitä, että tällä on mahdollisia juridisia vaikutuksia tai mm, seurauksia, joihin ei ole pyritty tämän suosituksen kautta. Todellakin haluaisin korostaa, että komissio ei ole odottanut tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ryhtyäkseen korjaavaan toimintaan eri alueilla. Aivan erityisesti, mitä tulee avoimuuteen, tätä kysymystä tuomioistuin korosti, samoin jotkut puhujat täällä voidaan kyllä myöntää, että parannuksen varaa on. Haluaisin kuitenkin korostaa, että vuoden 2014 jälkeen ei pelkästään ole niin, että komissio on julkistanut kattavan kokoelman operatiivisia toimia, jotka liittyvät vakaus- ja kasvusopimuksen ohjekirjaan, jotta kaikki voisivat tarkastella yksityiskohtaisemmin sitä, miten me konkreettisesti sovellamme sääntöjä. Mutta että jaamme myös jäsenvaltioiden kanssa yksityiskohtaiset laskelmat, jotka liittyvät päätöksiimme ja arviointeihimme. Ihan hiljattain näitä laskelmia on jaettu myös kansallisten finanssipoliittisten lautakuntien kanssa. Tämä asia tuli esille myös tuomioistuimen kommenteissa, samoin täällä joissakin puheenvuoroissa. Tuomioistuin toteaa, että liiallisen alijäämän menettelyssä pitäisi antaa tälle asialle enemmän painoarvoa. Olemme valmiit kyllä myöntämään, että riittämätön, riittämättömästi ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota tähän asiaan aikaisemmin. Itse asiassa raportti, tämä viimeisin julkaisu me sisältää aika hienovaraisia taloudellispoliittisia, äh, ta, ta, taloudellisia äh, analyysejä, jotka koskevat juuri tätä kysymystä ja korostavat sitä. Ja samanaikaisesti, niin kuin tässä keskustelussakin on tullut esille, meidän puitteemme, jotka perustuvat sääntöön, niitä on muutettu huomattavasti Sixpack-lainsäädännön kautta juuri sen takia, että enemmän painoarvoa annettaisiin velan vähentämistavoitteelle. Ja se, nyt sehän on joutunut hiukan nyt syrjään, kun on lainsäädäntö toteutettu. Me työstämme kyllä tätä asiaa. Maltaa koskeva liiallinen alijäämämenettely otti tämän huomioon, otti siis velkakriteerin huomioon, niin kuin tuomioistuin tunnustaa kertomuksessaan. Nyt kuitenkin meidän pitää muistaa, että taloudellisesti ajatellen julkinen velka on tulosta, jota ei voida suoraan kohdentaa jäsenvaltion omilla toimilla, vain epäsuorasti näin voidaan toimia. Tähän vaikuttaa myös erilaiset taloudelliset tilanteet, jotka ylittävät jäsenvaltion suoran kontrollin. Ja meidän edessämme on ollut erikoinen olosuhde, ympäristö, joka ei todellakaan juurikaan ole suosinut sitä, että velkaa olisi pystytty vähentämään erityisesti vi- johtaan hitaaseen, pitkäaikaiseen, nominaaliseen kasvuun. Mitä tulee rakentullisen uudistuksiin, uskon, että meidän eromme tuomioistuimen kanssa eivät ole merkittäviä tässä asiassa, vaan pikemminkin ne koskevat näitä välineitä. Me edessä, edelleenkin uskomme, että Euroopan politiikan talouspolitiikan ohjausjakso on sopiva kehys valvoa rakenteellisia uudistuksia, myös niitä suosituksia, joita on annettu jäsenvaltioille liiallisen äh, alijäämä, alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä. Ja tämän lisäksi vielä korostaisin, me tunnemme huolta siitä, että jos me käyttäisimme liiallisen alijäämän menetelmän tarttuaksemme rakenteellisiin uudistuksiin, niin ehkä to- toivomattomana seurauksena olisi se, että uudist- uudistukset sitten vaihdetaan finanssipoliittisiin sopetuksiin ja me Tämä synnyttäisi kyllä sitten hämmennystä ja sekaannusta ja se haittaisi alkuperäistä tarkoitusperää asiassa. Sitten ilmoitusvelvollisuus, raportointivelvollisuus jäsenvaltioilla. Me hyväksymme sen, että tämä ei ole toiminut kovinkaan tyydyttävästi joissakin eri tapauksissa, Eli me pitää pystyä tehostamaan tätä ja täytäntöönpanemaan asiaa paremmin. Tunnemme hiukan huolta sopivista välinistä myös, myös rikkomusmenettelyn aikakehys verrattuna liian alijäämän menettelyyn ja sen aikaan sopiikohan tällainen liian alijäämän menettely tähän ollenkaan, mutta emme todellakaan menetä yhtään tilaisuutta tä- täytäntöönpanna raportointivelvoitetta ja niin kuin tilintarkastustuomioistuin on todennut, siitä säännöstä ei ole täysin pidetty kiinni jäsenvaltiotasolla. Vielä lopuksi seuraamuksista. sen selväksi, että komissio on sitoutunut soveltamaan lainsäädöksiä. Ne ovat varsin selvät ja todella sitovat. Jos emme hyväksy suosituksia, se johtuu siitä, että sisällön kannalta olemme sitä mieltä, että ne eivät lisää mitään uutta, sellaista, mitä ei olisi selkeästi aiemmin todettu muualla lainsäädännössä. Ja mitä tulee tiedottamiseen, ne voitaisiin nähdä niin, että komissio, tarkoittaa sitä, että komissio ole soveltanut kyseisiä lainsäädännöllisiä säädöksiä. Ja uskoaksemme näin ei ole. Jos sallitte vielä, ottaisin esille joitakin kohtia puheenvuoroissanne. Euroopan parlamentin osallistuminen. Sallikaa minun muistuttaa säädöksestä, jonka otimme mukaan, ja se oli mukana neuvotteluissa, ja se liittyy kovasti Euroopan parlamentin pyyntöön taloudellinen vuoropuhelu, artikla 2 kyseisessä asetuksessa, mikäli muistan oikein. Tätä kautta parlamentti pystyy kutsumaan kuulle. Komission neuvoston puheenjohtajat raportoimaan kaikista näistä ja kehotettiin myös kyseistä jäsenvaltiota antamaan näkemyksensä. Ehkä enemmän voitaisiin parlamentissa käyttää hyväksi tätä menettelytapaa. Komissio on aina käytettävissänne me haluamme antaa mielipiteemme mistä tahansa toimenpiteestä. Mitä tulee finanssipoliittiseen lautakuntaan tai neuvostoon, puhuin tästä hiukan aikaisemmin tiedonvaihdosta, jota harjoitetaan ja joka etenee. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että mitä tulee juridiseen mandantiin finanssipoliittisesta lautakunnasta, tässä on kyse valvonnasta ja siitä, että sovelletaan kotimaisia sääntöjä. Meidän pitää tehdä selväksi tämä ero komission tehtävä toisaalta ja mikä on finanssipoliittisen lautakunnan tehtävä. Silloinkin kun finanssipoliittinen lautakunta perustetaan EU-lainsäädännön pohjalta. Sitten resurssien riittävyys. Tilintarkastustuomioista ottaa esille sen, että joitakin ongelmia on ehkä syntynyt riittämättömistä resursseista johtuen. Pelkäänpä, että tämä on ongelma, joka ei mihinkään häviä, koska kuten tiedätte, komissio on kovan paineen alla, sen pitäisi vähentää omia resursseja. Teemme kyllä parhaamme, jotta voisimme optimoida resurssien käytön, mutta en ollenkaan pettele teitä sitä seikkaa, että ongelmia saattaa, on saattanut syntyä ja saattaa syntyä myös tulevaisuudessa tässä kysymyksessä. Liiallinen ylijäämä sitten kahdella sanalla. EDP on perussopimukseen perustava menettelytapa. Liiallisen alijäämän alijäämämenettely koskee budjetin, valtion budjetin alijäämää. Jos kuitenkin, ja mielestäni tämä on ehkä sellainen kysymys, joka tähän liittyy, jos siirrymme siitä, että emme käsittele puhu, puhu alijäämistä ylijäämistä enää valtion ylijääminen alijäämistä, vaan tarkastelemme vajetta ja ylijäämää koko talouden tasolla. Niin silloin muistuttaisin siitä, että osana Sixpack-lainsäädäntöä on makrotaloudellisen epätasapainon menettely, ja niin kuin sitä on toteutettu käytännössä, niin se mahdollistaa sen, että voidaan tarttua eri välineiden kautta tilanteisiin, joita voidaan kutsua liialliseksi ylijäämäksi makrotalouden tasolla. Haluaisin nyt lopettaa tähän, jotta kollegani saa myös tilaisuuden puhua. Eduardo voi jatkaa tilastollista pohjasta. It's okay now. I Nyt taitaa toimia. Puhun lyhyesti, suhteellisen lyhyesti vain. Minäkin välittömästi menen siihen kysymykseen, jonka puheenjohtaja esitti. Käsittelemmekö kaikkia maita samalla tavalla? Voin vakuuttaa, että näin on. Kohtelemme kaikkia maita todellakin samalla tavalla. Esittelijä piti erittäin painavan puheenvuoron, joka liittyy järjestelmän koskemattomuuteen. Säännöt ovat, samat säännöt koskevat kaikkia ja sääntöjen täytyy olla avoimet. Mitä Liiallisen alijäämään menettelyn tulee ja käytettyihin tietoihin säännöt ovat olemassa. Kyse on Euroopan tilinpitojärjestelmästä, jota käytetään tätä tarkoista varten. Oikeuden perusta on olemassa tätä varten ja tämä on täysin avointa. Ja kaikki maita kohdan samalla tavalla huomispäivänä. Annamme lehdistötiedotteen, joka liittyy vuoden 2015 finanssipoliittisiin lukuihin ja aiempien vuosien lukuihin. Sitten voitte tutustua niihin. tämän kaiken valossa. Mitä tietojen keräämiseen tulee ja tilintarkastustoimistomen analyysiin? Siellä määriteltiin jotakin osa-alueita, joilla tiedon laatu voisi olla parempi. Sitä voitaisiin parantaa, varsinkin kun on kyse asiakirjoista ja niiden avoimuudesta. Avoimuudesta muutenkin puheen ollen, me Eurostatissa noudatamme täysin avointa menettelyä. Meillä ei ole mitään takataskussamme kaikki julkaistaan verkkosivullamme mukaan ottana metodologia ja tiedot ja myöskin pöytäkirjat kaikista maakohtaisista vierailuista. Tunnustamme, että tuomioistuin on aivan oikeassa, kun se sanoo, että pöytäkirjat julkistaa nopeammin. Ver- verkkosivuilla julkaistaan myöskin ne neuvot tai ohjeet, joita annetaan jäsenvaltioille, ellei sitten mitään erityistä syytä pidättää näitä tietoja, ole julkaisematta niitä. Teemme yhteistyötä maiden kanssa. Tämä myöskin yksi tilintarkastuksen suositus, jotta julkaistaisiin myöskin kirjelmöinti, joiden osalta silloin kun on kyse kirjeistä, jotka pitävät sisältää sieltäkin kaupallista tietoa tai luottamuksellista tietoa. Tämä avoimuus tällaisen kirjelmöinnin osalta on vielä työn alla. Tietystikin tunnustamme, että aina parantamisen varaa on. myös sellaisia menettelyitä, jotka liittyvät työmme laatuun. Ne ovat tarkoituksenmukaisia. Tiintarvostoimiston kertomuksessa mainitsee, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että olisi suurempia tarkastuksia ja maakohtaisia varmennusmenettelyitä. Loppujen lopuksi meidän täytyy kuitenkin katsoa, mitä määrärahoja meillä on käytössämme. Ei pelkästään Eurostatin puolella, vaan myöskin maakohtaisesti kollegani viittasi jo siihen, että komission tilanne tässä suhteessa ei ole kovinkaan ruusuinen. Kansalliset tilastokeskukset ovat menettämässä henkilöstöään ja resurssejaan merkittävällä tavalla. Ja kansalliset tilastokeskukset tietystikin näyttävät erittäin tärkeää roolia kaikissa tässä. Menettelyt, jotka meillä ovat käytössä, käytössämme, ovat riittäviä ja että Tietysti voisimme ottaa vielä 500 ihmistä töihin ja voisimme silloin tehdä enemmän työtä, mutta kuitenkin meillä on riittävä henkilöstö ja raportoimme talous- ja rahoituskomitealle puolen vuoden välein ja ilmoituksista, ilmoituksia kun saadaan, koskaan ei ole tullut huomautuksia tietyn laadusta eikä kielteistä huomiota koskaan ole kiinnitetty meidän toimimme. Eurostatin tieton osalta on mahdollisuus, meillä on myöskin mahdollisuus esittää varaumia ja pyytää, että tietoja muutetaan, tietoja, jotka jäsenvaltiolta saadaan. Voimme vaatia niiden oikaisemista. Meillä on myöskin mahdollisuus asettaa varahoitusseuraamuksia tai sakkoja niille maille, jotka ovat peukaloneet tietoja. Tätä mahdollisuutta on käytetty myös hyväksi. Mikä tuomioistuimi sanoi, että, olemme, että emme ole riittävän tiukkoja, niin kyllä. Meillä on komission neuvoston hyväksymä mahdollisuus asettaa seuraamuksia jäsenvaltioille. Siinä vaiheessa nämä säännöt käyttöön, kun lainsäädäntö vahvistettiin. Olemme erittäin iloisia tilintarkastustoimistomien kertomuksesta. Olemme kiitollisia sekä tilintarkastustoimistomille että esittelijälle. Olemme täällä ottamassa opiksemme ja kaikki seurat askeleet tullaan ottamaan, jotta jotta menettelyä voitaisiin vielä parantaa. Olen määrällisen kiitollista tästä kaikesta ja tietystikin me pyrimme pistämään täytäntöön annetut suositukset. Niin ikään olemme tyytyväisiä, kun luemme asiakirjasta, että Eurostat on saanut aikaan merkittävää edistystä, kun se on parantanut lähestymistapansa ja toimiinsa ja menettelyidensä laatua ja valvontamenettelyiden laatua. Me arvostamme suuresti näitä myönteisiä lausumia. Suurin osa vielä avoimista kysymyksistä, jotka tilintarkastustoimijoista on ottanut huomioon, on otettu huomioon jo komission puolella taikka muuten prosesseissa. Olen täysin vakuuttunut ja luottavainen sen suhteen, että pystymme takaamaan sen tiedon laadun, jota käytetään liiallisten alijäämien menettelyssä. Mutta tulemme muutenkin pistämään tilintarkastustoimijoistamme suositukset täytäntöön. Kiitos. Kollega Ajalahan kysyi tällaisesta ylijäämämenettelystä. En tiedä. Niin aivan lyhyesti, koska mä olin ylittänyt aikaa. Mil gracias, señora presidenta. Si solamente quería usted preguntarle. él nos... Vain kysyä teille, te sanoitte, että yritätte käsittelette kaikkia maita samalla tavalla, mitä tulee tietojen keeruuseen ja muihin vaatimuksiin, mutta estäisin kysymyksen toisinpäin. Jos kaikki jäsenvaltiot kohtelevat eurostatia samalla tavalla, koska varsin usein tulee sellainen tilanne eteen, että tavallaan äm, kun Eurostatin tilastoja saadaan, mutta sitten huomataan, että on puutteita, koska, ja kun kysymme sitten, että on sellaisia sitten tietää, että on jäsenvaltiot, ei vain pieni, vaan isojakin, jotka eivät anna näitä tietoja järjestelmällisesti tai tiettyjä tietoja pankkisektorista tai muista kysymyksistä tai verokysymyksistä. Miten voitaisiin auttaa täällä parlamentissa teitä, jotta tilanne parantuisi? Että viittaan siihen, miten äh, jäsenvaltiot antavat näitä tietoja Eurostatin käyttöön. Lyhyt vastaus, jos mahdollista. Kiitos tästä kysymyksestä vastaan espanjaksi. Mitä tulee siihen tietoon, että jäsenvaltiot välittävät Eurostatille, se on asia, joka on hyvin selkeästi määritelty. Kaikki valtiot lähettävät samat tiedot. Se on hyvin standardisoitua. On malli, joka koskee taulukkoja ja ilmoituksia, jotka ovat pakollisia, jotka täytyy lähettää. Kaikki jäsenvaltiot lähettävät samat tiedot habe ich jetzt davon? Jetzt habe ich Pandoras Box auf. Nyt ota Pandoran lippaan taisin avata tässä herra Luke. Eikä sen halunnut enää käyttää puheenvuoroa, mutta haluaisin, että tilastustuomioistuimen edustaja kenties vielä käyttäisi lyhyen puheenvuoron, koska selkeästi kyllä nyt ristiriita sen välillä, mitä Eurostatin edustaja sanoi tietojen laadusta, mitä sitä ennen sanoi tilintastumistuminen edustaja. Ja ehkä tähän sanan selkeyttä. Ei ähm. tapahtuu, ei huolta, ei huolta. Herra Zwickel, tiedän, että te olette tänään viimeistä kertaa täällä. Haluaisin sydämellisesti kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ennen kuin te nyt viimeisen kerran saatte puheenvuoron täällä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tämä onkin viimeinen kerta, kun olin täällä tilintarkastustuomioistuimen jäsenä. Kuitenkin halusimme äh, julkaista tämän kertomuksen. Ta- te olemme puhuneet tästä julkisesti ja se on ollut hyvä toiminta, mutta varmaan jatkoakin tälle seuraa, koska huomennahan te puhutte vaikeuksissa olevista rahoitusjärjestelmistä, ja siinäkin olemme panneet merkille, että tietysti liiallisen alijäämän menettely 2008 ei tarjonnut tarpeeksi finanssipuolista tilaa jäsenvaltioille kamppailla kriisissä, ja siksi joissakin etelän maissa rahoitusapu saatiin muista Etelämaista, vaikka sitten niiden ylijäämistä, jos haluatte. Mutta tähän mietintöön takaisin. Tämä on tietysti monimutkaisempi kysymys, koska tässä puhutaan niin EDP-menettelytavasta maissa, jotka eivät ole välttämättä vaikeuksia, mutta silti maat silloin, kun tämä menettely otettiin käyttöön, niin se johtuu juuri tästä kriisistä. Finanssipoliittinen tilanne oli heikentynyt kriisin takia me aivan tahallisesti keskityimme maihin, jotka ovat isoja, pieniä, ohjelmamaihin, kuten Kyprokseen, ja myös e- euron ulkoiseen maahan, kuten sekin tasavaltaan. En toimineet vain Saksan, Ranskan ja Italian kohdalla. Tietenkin me kerromme, mitä komissio on eri maissa tehnyt, mutta tässä ei ole, tästä ei ole kyse vain siitä, että, vaan komissiosta ja koko prosessista. Ja tässä yhteydessä prosessi ei ole tarpeeksi avoin. Se on vaikeaa jopa meidän tilintarkastajillemme. Vaikka saimme kaikki tiedot käsin, oli vaikea, to, vaikea tavallaan toistaa komission tekemää työtä, replikoida sitä. Tämä on ehkä yksinkertainen syy, jos vertaa komission tekemää työtä, niin metodologia on samantyyppinen kuin IMFn ja OECDn käyttämä menettelytapa, mutta on monia muitakin oletuksia, joita tehdään ja oletukset myös muuttuvat. Tämä ei ole kovinkaan selvä. Ja siinä mielessä uskomme, että johdonmukaisuutta täytyy parantaa. Niin, että kun on samantyyppinen tilanne, niin kuin joku sanoi, verokysymys, rakenteellisesta uudistuksesta voi olla kyse, niin toimien pitäisi olla suurin piirtein samanlaisia. Ja pitäisi olla äh, saldo, tai siis mainita, miksi näin on mitä Eurostatin puol- asiat, tiedot, joita jäsenvaltiot antavat samoista asioita samalla tavalla, mutta olemme e- todenneet, että Eurostat ei tarkista kaikkia jäsenvaltioita. Siellä kansalliset viranomaiset tarkastavat tilanteen, tietysti jos maihin liittyy tällaisia isäisiä alueita, jotta varmistetaan, että niin sanotut eilen, miten saadaan julkiset yhteisöt kuuluvat julkisen vallan alaisuuteen. GNI report. Tämä näkyy näissä BKTL-raporteissakin hyvin. Pitä, tapahtuuko kaikkialla samoin? The second uh, main item which was discussed today was about... Tämän yksi asia, on yksi asia, mitä olemme Miten suhtaudumme pakolaiskriisiin ja rahoituskriisiin? Me, meistä tämä EDP-menettelytapa oli, siinä oli kyse siitä, että jäsenvaltiot pystyvät luomaan sellaista finanssipoliittista marginaalia, jos kun syntyy kriisi jossain, tai pystytään ryhtymään tarvittavaan toimintaan, että pääsemme näistä vaikutusta eroon. Ja jos on yksi elementti, joka liittyy tähän EDP-prosessiin, joka on hyvä asia, niin kun nämä kolme maa, kuusi maata, joita tarkastelemme, niiden velkataso oli korkeammalla tasolla kuin vuonna 2008. Tämä on yksi mitä teko, siksi keskitymme velkaan, siksi puhumme tästä. Tietysti komissio tunnustaa tämän ja arvostamme kyllä komission, kovasti komission tekemää työtä. Sitten muut esittelijätkin esittelevät kysymyksiä. Ne ovat varsin lähes yhteydessä meidän kertomuksemme kanssa. On monia eri mekanismeja, ehkä Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso, sen korjaava puoli, ennaltaistava puoli. Me teemme työtä. Working on that, some auditors here on my right. Makrotalouden epätasapausmenettelyn kohdalla työtä, mutta nyt pyritään koordinoimaan tätä kaikkea tiivistään. Varmastikin toimintaa tarvitaan. Arvostamme sitä, että komissio miettii, miten täytäntöön panisi meidän suosituksiamme, mutta väittäisin myös, että komission tiedottaminen lokakuulta 2015, kuinka edetä ja syventää talous- ja rahaunionia, muk- muk- talousliittoa, ja, ja mitä saadaan näitä finanssipoliittisia lautakuntia ja kilpailukykylautakuntia. Ne ovat kaikki tekijöitä, jo, joita mainitaan myös näissä suosituksissa ja varmasti lisämuutoksia kyllä tarvitaan. No. Meillähän on yhteinen euro. Meidän pitäisi jakaa myös eh, enemmässä määrin finanssipolitiikan koordinointi. Kiitoksia puheenjohtaja tästä menneestä yhteistyöstämme. Kiitos. Brian Hayes saa lopuksi vielä puheenvuoron ja haluaisin sanoa Ekonin kollegoille, että heidänkin tulisi ottaa tämä tärkeä kertomus eh, esityslistalleen ja, ja pyytää, että tanssimista tulee raportoimaan Budjettimaalta valiokunta oli erittäin iloinen, jos talousvaliokunta ottaisi sen esille. Ja nyt herra Hayes. Kiitos puheenjohtaja. Tuo oli aivan erinomainen ajatus, koska nämä asiat ovat yhteistä työsarkaa. Komissio tarkastelee tai käyttää resursseja parhaimmalla tavalla hyväksi kun on kyse liiasta liikennemenetteestä, mutta minä, minun mielestä tämä teidän on erittäin hyvä. Kolme seikkaa lyhyesti. Suositukseni ovat selkeästi mietinnössä mukana. Ensinnäkin sanktiot tai seuraamukset. Te voitte sanoa, että olen epäilevä Tuomas, mutta uskon tämän vasta sitten, kun sen näen. Tämä minun huominen tähän. Uskon, että meillä on erittäin joustamaton tilanne nyt ei ole valmiita ottamaan sanktioita käyttöön. Epäilen suurista käyttöönotto ja en usko, että se soveltuisi enemmän suuriin kuin pieniin maihin. Tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni. Uskon, että sanktiot tulee sitten, kun niitä näen. Sitten kun ryhdytään antamaan sanktioita maille, sitten voidaan ottaa tämä menettely vakavasti. Tämä on minun kommenttini. Toiseksi, joukko kollegoita esitti ylijäämiä koskevia kysymyksiä. Ne ovat aivan oikeassa alijäämä ja ylijäämä ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Mikäli me haluamme nyt talouden, taloudessa lähentymistä aikaan, niin alijäämien ja ylijäämien suhteen voidaan saada nämä saman kolikon kaksi eri puolta. Ylijäämiä koskevia menettelyitä ei ole. Haluaisimmeko tällaisia ylipäänsäkään, koska olemme samoja esimerkkejä maista, joissa on käyty lävitse rankka sopetusohjelma ja joissa on menoja jouduttu radikaalisti leikkaamaan ja talouseen ei ole voitu investoimastakaan syystä. Mikäli nyt tulisi valtava vaatimus sen suhteen, mihinkä ylijäämään pitäisi käyttää joko velan vähentämiseen tai muihin toimiin, niin tämä saattaisi aiheuttaa ongelmia samaisia. Täytyy pitkän hartaasti miettiä tätä asiaa. Sitten toinen kysymys. Tietystikin kollegat tuo keskoin puhuvat ylijäämästä. Ne maat, joilla on ylijäämää, niillä mailla on oma vastuunsa ryhtyä käyttämään osa tästä rahasta jotta voidaan edistää investointeja ja lisätä kysyntää, varsinkin euroalueella. Tämä on looginen tulos tai johtopäätös tästä. Kun on ollut kauan ollut alijäämää, sitten kun on ylijäämää, pitää pistää rahaa sivuun myöskin velanmaksua varten, jotta voidaan edistää kysyntää eurooppalaisessa reaalitaloudessa. Tämä on se kysymys, johon täytyy keskittyä. Tähän täytyy tarttua. Sitten vielä parlamentin roolista. Uskon, että tämä on tärkeä seikka, rouva puheenjohtaja. Kuten kollegat sanovat, on totta, että meillä on säännönmukaista vuoropuhelua euroryhmän puheenjohtajan kanssa ja myöskin EKPn puheenjohtajan kanssa. Kyse on rahapoliittisesta vuoropuhelusta talousvaliokunnassa. Ei tämä minun mielestäni vielä riitä. Kun käydään lävitse näitä arviointeja, niin erittäin tärkeitä arviointia tehdään komissiossa maakohtaisesti. Meidän pitäisi saada tämä tieto käyttöömme. Mikäli ei julkisesti tietoa saada, niin ainakin suljettujen ovien takana pitäisi sitä tietoa voida tarkastella, että voidaan tarkastella, ovatko arviot asianmukaisia ja onko tiedon laatu kauttaaltaan asianmukaisella tasolla. Nämä ovat asioita, joihin täytyy vielä palata. Uskon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus mahdollistaa tämän pienen maaryhmän osalta tässä pitää ottaa huomioon suuret maat ja pienet maat ja yksi maista oli myöskin mukana sopetusohjelmassa. Ja nyt vielä palata tähän, jotta voimme parantaa liiallisten alijäämien menettelyä ja myöskin parlamentin valvontamahdollisuutta. eli tähän päästä, emme pysty saamaan väestön eikä kansalaisten tukea tälle. Siksi meidän täytyy argumentoida sen puolesta, että säännöt ovat olemassa, jos pitää kiinni. Kiitos mielenkiintoista keskustelusta, mielenkiintoisesta kertomuksesta ja kiitos vielä eh, jäsenille talous- ja rahasioiden valiokunnasta. Seuraava kohta, valtuuskuntamatka Saksaan ja tuo matkan tulokset. Tämän asian käsittelyä lykkään, pyydän anteeksi herra Faitilta. Meidän täytyy aloittaa nyt koordinaattorin kokous, joten nyt virallinen osa kokousta päättyy. Ja pyydän kaikkia, jotka eivät saada paikalla koordinaattorin kokouksessa poistumaan pikaisesti ja mahdollisimman äänettömästi. Tapaamme iltapäivällä kello 15 julkisessa kokouksessa. Kokous on päättynyt.